Okay, can I bring the meeting to order? The next item on the agenda is the... Voisimmeko aloittaa? Seuraavaksi on EMSA monivuotinen rahoitus Taylor. Well, thanks very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Paljon kiitoksia. 2013 tammikuussa valiokuntamme ja parlamentti äänestivät Euroopan meriturvallisuusviraston toiminnan rooli ja laitamisesta niin, että se reagoisi merialueen pilaantumiseen öljyn ja kaasun parauslaitteista aiheuttamista tapahtumissa. Ja niin, että torju, myönnettiin varoja öljy- ja kaasun parauslaitteiden aiheuttamien meren pilaantumiseen torjumiseen. Ja meriala kattaa myös Euroopan naapurimaat. Joten tämän päivän mietintö ei käsittele onko, sitä, onko tämä hyvä vai huono idea. Vai ovatko nämä uudet tehtävät, ovatko ne hyviä vai huonoja. On kysymys siitä, miten Euroopan meriturvallisuusvirasto voisi kunnolla rahoittaa nämä ylimääräiset toimet osana seuraavaa monivuotista rahoituskehystä. Komission ehdotus kohdisti 160 miljoonaa euroa tuolla kaudella. 154 euroa nykytehtävillä ja 6 miljoonaa. Um, just to illustrate uh, the previous financial uh, framework. Uh, Näin hahmotan tätä tilannetta, että 154 EMSA sai aikaisemmin, siis 154 miljoonaa samoihin tehtäviin, ja Alun perin e- EMSA oli pyytänyt 198 miljoonaa euroa. Siinä otettiin huomioon inflaatio ja muut tekijät. Mutta kustannuslaskentaa sitten te muutettiin, otettiin huomioon nämä säästöt, tehostamistoimet, jotka sopimuksissa oli toteutettu. Joten EMSAn uudistettu pyyntö oli 154 miljoonaa euroa olemassa oleviin tehtäviin. Mutta heidän laskunsa palveluiden laajentamisesta öljynporasia laitoksiin on eri kuin komission. Komission luku uusille tehtäville on 6 miljoonaa euroa kun taas on luku uusilla tehtävillä oli 30 miljoonaa euroa. Ja EMSAn laskelmat ottivat huomioon mukaan dispergoinnin seurannan ja laitokset arktisella alueella ja Kanarian saarella ja Portugalin alueella. Me kaikki haluamme, että EMSA tekee ne tehtävät, joita sitä on pyydetty tekemään tehokkaasti ja asianmukaisesti. Kysymys on siitä, onko tämä hyvä vai huono idea. Siitä on jo päätetty, että tämä on prioriteetti. Tämä heistämäksi minun suositukseni on myönnämme 185,5 miljoonaa euroa seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehyskaudeksi emme sano olemassa olevien niin ja uusien tehtävien toteuttamiseksi. Meillä oli esittelyinen kokous ja meillä teki vaikutuksen niiden varjoesittelijöiden myönteinen suhtautuminen, kun tulet paikalle. Puhumme siitä, että emme voisi itse rahoittaa osaa toiminnasta ja puhumme myöskin alusten kaksoiskäytöstä. Nämä tekijät me otan, viemme eteenpäin. Me saattavat näkyä niissä he, tarkistuksista joita saattaa tulla. Tarkistusten takarajahan 27. kesäkuuta en puhu liian pitkään. Tämä varmasti helpottaa, että puheenjohtaja eiköhän ole puhunut tarpeeksi. Kiitos. Tässä oli lipsahdus. Tai sitten tarkoittaa sitä 85,5 miljoonaa euroa, jotka puntaa. Ja tämä sai Bradbodin ja Fosterin innostuneeksi, mutta euroja taisi tarkoittaa. Kiitos. EPPn puolesta herra de Grandes. Sí, muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Taylorille, esittelijälle tästä mietinnöstä. Se on kyllä lyhyt, mutta hyvin myönteinen. Meriturvallisuusvirasto on aina saanut tältä valiokunnalta hyvää palautetta liittyen sen tehtäviin, tehokkuuteen ja myöskin, jos me käytämme hyväksemme tätä tilannetta, niin komissio aina esittää uusia tehtäviä ja sitten myöskin esittelee, miten ne maksetaan. Nyt elämme vaikeaa hetkeä ja varmastikin meidän täytyy nyt yhdistää näitä hyviä toiveita parlamentin puolesta, joka haluaa aina olla avokätinen, ja sitten täytyy ottaa huomioon neuvoston asenne, Sehän pitää maksaa tietty osuus näistä tehtävistä ja rahoituskysymykset ovat nyt erittäin vaikeita tänä näinä aikoina. Täytyy tehdä muutama asia selväksi. Meriturvallisuusvirasto alusta pitäen, ja minullahan on jotain tekemistä sen historian kanssa, niin virasto päätti yksimielisesti, että sen lisäksi, että on aluksia, niin sillä pitää olla myöskin sellaisia aluksia, ja joita sitten muutostöiden jälkeen voidaan käyttää kahdenlaisiin tehtäviin. Eli ne ovat valmiita myöskin auttamaan hätätilanteissa, kun se on tarpeen. Eli kun on jokin onnettomuus, otetaan yhteyttä virastoon ja sitten virasto ottaa yhteyttä lähimpään alukseen – ympäri Eurooppaa, ja niillä on sitten velvollisuus keskeyttää toimintansa ja mennä auttamaan onnettomuuteen joutunut alusta ja torjumaan saastumista. Ja näistä toimista aina peritään maksu. Eli meriturvallisuusvirastolla on tavallisia toimintakustannuksia, ja mitä enemmän tehtävä sillä on, sitä enemmän myöskin maksuja suoritetaan. Ja se veloittaa aina palveluksistaan. Taylor on tehnyt tarkistuksen, joka on aika mielenkiintoinen, eli miten kolmannet osapuolet veloittavat. Silloin kun kyse ei ole jäsenvaltiosta, vaan kolmannesta osapuolesta, joka ei liity EU-hun millään tavalla ja joka syistä tulee sitten auttamaan onnettomuuteen joutunutta alutta. Eli meidän täytyy katsoa, millä tavalla tässä toimitaan mutta nyt otetaan yhteyttä valtioon, joka sitten toimii saastumista rajoittaakseen ja tämä sitten maksaa. Meidän täytyy myöskin muistaa, että aina kun on uusia tehtäviä, se merkitsee, että tulee uusia kustannuksia. Jos on uusi alus, niin siihen liittyy kustannuksia, mitä tulee alusten muuttamiseen, Esimerkiksi Kanarian saaret täytyy ottaa mukaan ja historiassa tietyt alueet ovat menneet alueille ja on tiettyjä aukkoja, koska ei Kanarian saarille voida vaatia alusta, joka on Biskajanlahdella kalastamassa ja joka on sitten lähin alus. Se ei kuitenkaan voi keskeyttää kalastusta ja mennä paikalle, koska siihen menee liikaa aikaa. Eli virastolla on tiettyjä kustannuksia, jotka täytyy ottaa huomioon. No sitten meidän täytyy miettiä yksimielisesti näitä kriteereitä, eli kun on uusia toimivaltuuksia ja esittelen tavoin katson, että kun on vaikka vakava onnettomuus Lahdella, jos vaikka on valtava onnettomuus, kuten Blackensteinin mietinnössä on todettu, niin nehän ovat tietysti myöskin virastolle kuuluvia tehtäviä. Eli meidän täytyy arvioida näitä uusien toimintojen kustannuksia, jotka nousevat, ja myöskin sitten tehokasta veloitusjärjestelmää. Sehän on avain sen menestymiseen. Ja me voimme tietysti olla kovin avokätisiä, mutta epäilemättä meillä on sitten vaikeat neuvottelut edessä neuvoston kanssa, joka pyrkii siihen, että nämä viraston ja meidän pyyntömme ovat alempia, koska jäsenvaltiot eivät tästä halua maksaa niin paljon kuin me suosittelisimme. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kollegaa Tayloria tästä työstä. Me olemme periaatteessa hyvin tyytyväisiä. No, paperilla meriturvallisuusvirastolle halutaan antaa uusia toimivaltuuksia. Öljy ja kaasu, ne etsinnäsosanta, ja tässä on mukana tietysti komissio ja neuvosto. Ja täytyy ymmärtää, että tämä ei ole mahdollista, mikäli uusiin tehtäviin ei myönnetä myöskin uusia varoja. Meriturvallisuus on osoittanut, että se on käyttänyt varojaan hyvin tehokkaasti. Kaikki virastot eivät voi sanoa samaa. Ja EMSAn lisäarvo, eli se, että voidaan nopeasti torjua saastumista ja estää öljykatastrofeja, niin ne ovat paljon arvokkaampia kuin sen vuotuiset kustannukset. Eli jäsenvaltiot eivät nyt saa omaksua vääränlaista asennetta ja sitten valittaa myöhemmin, kun katastrofeja sattuu ja meriturvallisuusvirasto ei ole saanut tarpeeksi varoja käyttöönsä. Komissio ei ota huomioon inflaatiota, ja inflaatio tällä hetkellä ei ole kovin korkealla tasolla, mutta kyse on nyt seitsemän vuoden kaudesta, ja sitä ei ole laskettu tähän mukaan. Ja kun ajatellaan näitä uusia tehtäviä, niin ei ole mitään riittävää summaa varattu tähän. Meriturvallisuusvirasto viime kaudella sai 154 miljoonaa euroa, ja nyt uusista tehtävistä huolimatta saisi vain 6 miljoonaa enemmän. Mielestäni tämä nyt ei ole oikein, ja siksi olen samaa mieltä esittelijän kanssa siinä, että 185 miljoonaa pitäisi varata virastolle, joka on mielestäni aivan oikein, mutta ei sekään ole ihan riittävä. Meidän täytyy todellakin katsoa, miksi näitä varoja tarvitaan. Tämä Clean Sinetin laajentuminen on tärkeää koska näin ei oteta huomioon niitä alueita, jotka eivät liity tähän verkostoon. Ja sitten pitää olla erityislaitteistoa, eli näillä lautoilla tavalliset tankit eivät omaan voi mennä auttamaan apua onnettomuustilanteissa. On vuokrattava uusia aluksia ja siihen tarvitaan myöskin henkilöstöä, ei ylettömästi, mutta kuitenkin tähän tarvitaan tietotaitoa ja henkilöstöä joka tapauksessa tarvitaan. Eli tässä tämä on jo 190 miljoonaa. emsa mukaan 198 miljoonaa, mutta varmaan tästä esittelijän kanssa on mahdollista saada aikaan kompromissi. No, olen yhdestä asiasta vähän ärtynyt. Se, joka tilaa, myöskin maksaa. Tämä on yleinen periaate. Mutta komission jäsen Kallas ei ole tähän esittänyt tiimiä, vaan komission jäsen Oettinger on tässä toiminut. Ja tämä on meidän mielestämme kyllä ihan hyvä suuntaus. Mutta miksi, kun ajatellaan tätä ympäristönsuojelua, energiakysymyksiä, niin miksei annettaisi tukea tällaisille toimille? Mielestäni tämä on enemmänkin akateeminen kysymys, johon varmasti ei pystytä nyt vastaamaan ihan tyydyttävästi. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Tayloria hänen tekemästään työstä. Ja ihan lyhyesti, valtaosa näistä asioista on nyt tullut esille. On totta, että me uudistimme virastoa, annoimme sille uusia toimivaltuuksia ja tietysti uusiin tehtäviin, kuten on nähty, ja näiden tietojen mukaan niitä ei voida hoitaa, jos ei myöskin budjettia nosteta. Täytyy sanoa, että viraston historia on ollut kriisin historia, koska tämä virasto perustettiin Erika-kriisin, Prestige-kriisin jälkeen ja Meksikon Lahden kriisin jälkeen. Ja me olemme nyt muuttaneet näitä sääntöjä viraston osalta ja lisänneet sen toimivaltuuksia, kun kaikilla meillä oli ongelmia, joita emme pystyneet hoitamaan. Nyt, jotta olemme johdonmukaisia näissä muutoksissa, mitä tulee viraston toimivaltuuksiin, niin meidän täytyy myöskin lisätä budjettia. Ja vastaisin esittelijälle ja sanoisin, että minä tiedän, millaisia ongelmia tällä hetkellä on budjettikysymyksissä. Ja uskon, että meillä pitää olla selkeä ja tiukka kanta parlamentissa, jotta voimme neuvostolle sanoa, että kun on hyväksytty näitä lisätoimivaltuuksia, niin pitää myöskin hyvätä, hyväksyä lisäbudjetti. Tämä on myöskin tärkeä siinä mielessä, että aikaisemmassa mietinnössä jo oli mukana mahdollisuus analysoida paremmin teknisiä tietoja, hyviä käytänteitä, innovaatiota, jotta voidaan parantaa toimintaa kaikissa jäsenvaltioissa ja käytänteitä, jotta voidaan estää saastumistapauksia. Kyse ei ole pelkästään henkilöstön lisääntymisestä, vaan myöskin siitä, että voidaan parantaa tiedonlaatua, parantaa hyviä käytänteitä parantaa jatkuvaa tiedotusta henkilöstön suuntaan. Ja minä pyytäisin myöskin, että kysyisimme, että jos tulee uusi katastrofi, no toivottavasti sellainen ei meitä nyt tule yllättämään, niin millaisia kustannuksia olisi sillä, että ei myönnetä lisäbudjetteja, joita nyt pyydämme? Eli yhteenvetona voisin vielä sanoa, että olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Me teemme muutamia tarkistuksia, joiden tarkoituksena on parantaa koulutusta, tietojen käsittelyä, hyviä käytänteitä, koordinointia eri jäsenvaltioiden välillä. Ja tässä mielessä toivon myöskin, että kuten aikaisemmassa mietinnössä todettiin, toivon, että saamme aikaan tästä yksimielisen sopimuksen. Kiitos. Brad Bourne. Uh, thank you, Chairman. Well, I'm... Kiitos, puheenjohtaja. Ensimmäiseksi halusin muistuttaa kollegoja ja esittelijä Taylor sanoikin tämän. Tämä, tässä ei ole kysymys siitä, tulisiko EMSAlle antaa uusia vastuita. Näinhän tapahtuu joka tapauksessa, vaan tässä on kysymys rahoituksesta. Eli rajoitan kommenttini rahoitukseen olen ilmeisesti tässä asiassa hieman yksin liikkeellä, koska en ole samaa mieltä siitä, että meidän tulisi myöntää uutta rahoitusta. Jos otamme huomioon sen, me kaikki tiedämme monivuotisissa rahoituskehyksissä, saatetaan tehdä leikkaus talousarvioon ja tässä me pyydämme nyt lisää rahaa tietylle virastolle. Ja kuten puheenjohtaja tietää, minä en ole mikään virastofani, mutta meidän tulisi olla rehellisiä ja avoimia sen suhteen, eh, mihin tässä ollaan menossa. Aina kun me tarkastelemme talousarvioita, niin me aina sanomme, että juu, tuohon täytyy saada lisää ja tuohonkin täytyy saada hieman lisää se on tällainen välitön reaktio. Me emme edes tarkastele muita vaihtoehtoja. Minun mielestäni muissa vaihtoehdoissa on kysymys siitä, että tarkastellaan sääntöjä muissa budjettikohdissa. Kuten esimerkiksi SD-ryhmän kollega tässä juuri omassa puheenvuorossaan sanoi. Minä istun talousarvion valvontavaliokunnassa ja kerta toisensa jälkeen näen siellä alikäyttöä eri budjettikohdissa EUn talousarviossa. Eli miksi me emme katso hieman laajemmalle? Miksi me emme tarkastelisi sitä, missä budjettikohdissa voidaan tehdä säästöjä? Eli yhdessä budjettikohdassa siirrettäisiin rahaa ennen kuin ryhdymme pyytämään lisää rahaa. Tämän halusin nähdä ja näinkin sen tässä mietinnössä. Muistan kauan aikaa sitten, ennen kuin olin Euroopan parlamentin jäsen, olin paikallisviranomaisen palveluksessa. Välillä me emme olleet asioista samaa mieltä, me emme pyytäneet lisäbudjetteja, vaan haimme säästöjä muilta osastoilta, ja tätä samaa pyydän tässä asiassa. Tietenkin meillä on myös vaihtoehtona se, että luomme mekanismeja, jossa virasto itse voi saada eh, varoja esimerkiksi kolmansilta osapuolilta työstä, jota se tekee kolmansille osapuolille. Mutta tämä täytyy ottaa huomioon sitten tässä kokonaisbudjetissa. Ja palaan tässä alkuperäiseen kommenttiini. Se raha, joka meillä on EU-talousarviossa, se tulee, sen määrä tulee vähenemään, eli meidän täytyy pistää suusäkkiä myöten. Valitettavasti, herra Taylor, en voi olla teidän suosituksistanne samaa mieltä. Minä itse asiassa haluaisin nähdä, että virastojen talousarviota leikataan, EMSA mukaan lukien. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Herra Bradbone ja tarttuu asiaa, mutta lähestyt vähän esi näkökul- eri näkökulmasta. 2014 varjo esitteli ja kiinnitän huomiota siihen, että Kyllä minä ymmärrän esittelin argumentit ja useimpien varjoesittelijöiden. Minä allekirjoitan sen, mitä on sanottu. Olen samaa mieltä. Toisaalta ää, minä kannatan virastoja, toisin kuin Bradbone. Mutta niiden budjetti kuitenkin tulee pienenemään 06 kuljetusalueella. Ja ne lisävarat, joita virastolle voidaan antaa, täytyy leikkaa jostain muualta. eikä virasto näitä, meillä on ainoa virasto, joka ottaa lisätehtäviä. Esimerkiksi rautatievirasto äh, on saanut lisätehtäviä, eli muita budjetin kasvatuspyyntöjä tulee. Eli olin esittelijän kanssa substanssissa samaa mieltä, mutta tässä on tämä umpikuja budjetissa, jota ollaan ratkaistu, ja sitä kannattaa miettiä. Up and down in your seat. If you can be very brief, I'll try and keep you in your seat. Drei Sätze. Erstens. Kolme asiaa. Ensinnäkin me päätimme siitä, että me haluamme estää, että viraston kulut, että ei jouduta perustamaan uutta virastoa, niin antaa tälle uusia varoja. Ja sitten täytyy katsoa, mistä muualta meidän pitää säästää, jotta näitä varoja voidaan antaa, mutta ei täällä voida sanoa, että ilman varoja pitää suorittaa enemmän tehtäviä. Ja kolmanneksi, jos tilanne nyt on niin kuin sanotte, Rike, niin sitten äänestäjille täytyy sanoa, että me olemme huijanneet teitä, me sanoimme, että me hoidamme asiat, mutta emme anna teille varoja valvontaan, emmekä myöskään materiaaleihin. Täytyy katsoa, miten sitten pärjäätte. Kiitos. Commission, Mrs. Berg. Commission, Berg. If you could be brief, Mrs. Berg. Yes, puhuisitte lyhyesti, olisin kovin iloinen. And thank you, Mr. Taylor. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Taylor ja jäsenet keskustelusta. Olen iloinen kuullessani, että olemme samaa mieltä, että tämä on budjettiehdotus. Kysymys oli siitä, onko hyvä, että tuo virasto, meriturvallisuusvirasto tekee työnsä. Komissio on ollut vaikeassa tilanteessa ehdotusta tehdessään. Laitamme merkille, mitä uudessa perustamisasetuksessa vaaditaan. Selvää myös on, että nämä uudet tehtävät pitäisi ottaa huomioon riippumatta ja sen vaikuttamista mitä monivuotisessa rahoituskehityksessä päätetään. Ja tässä olemme miettiessämme ehdottua rahoitusta. Ajattelemme, että virastojen budjetti on tarkoitus vakiinnuttaa seuraavan seitsemän vuoden ajaksi, jos me tätä ehdotusta tarkastelemme tätä ehdotusta, jossa tavallaan suojataan osa viraston rahoituksesta tähän tehtävään. Ja, ja jos mä näissä oloissa haluan vaarantaa viraston muita tehtäviä, silloin me jäädytämme myös säästymisen vastaiset varat. Päädyimme 154 miljoonaan euroon. Ja sitten täytyy ottaa huomioon, että EMSasta on tullut markkinoilla voimakas toimija. Ne saavat enemmän rahaa rahalla aikaan ja parempia sopimuksia. Tämä täytyy myös ottaa huomioon rahoitusnäkymyksissä. Ja budjetin rahoitusskenaariossa on jonkun verran rahaa uusien tehtävien sisään ajamiseksi. Ja olemme sanoneet, että tämä pieni määrä, tällä määrällä ei voi tilata uusia aluksia, jotka ovat kalliimpia, joten sisään jaksolle annetaan EMSAlle mahdollisuus käyttää noita varoja viimeisenä voimaraneessa on isoja päästöjä, joita ei enää olemassa olevilla aluksilla voi puhdistaa. Parlamentin ja neuvoston täytyy täyttää tehtävänsä budjettivallan käyttäen. Siitähän on kysymys. Olemme valmiita ottamaan teknisissä kysymyksissä merenkulkuviraston kanssa jos teillä on tarkistusten suhteen kysymistä. Mutta nämä no, yksittäistä tarkistusta tähän mennessä. Olen selittänyt, miksi meillä on tämä rajoitettu budjetti. Muissa kysymyksissä voimme edetä rakentavasti. Meidän mielestä jotakin asioita täytyisi pikkasen uudelleen muotoilla, mutta haluamme kuulla myös neuvostolta. Kiitos, pojat. Okay, thank Selvä. Haluatteko lyhyesti lisätä tähän jotain? Kyllä, hyvin lyhyesti. Kiitos. Kuulin, mitä Bradburn sanoi. Ja tietenkin, jos rahaa löytettäisiin muista budjettikohdista ja lisättäisiin tätä, niin eiväthän ne toisiaan poissulje. Eli aina kyllä keinot löytyy. Ja minäkin olen ollut paikallisviranomaisen palveluksessa monta vuotta ja olen tottunut tarkastelemaan näitä asioita luovasti. Rajat ylittävät ulottuvuudet ja ympäristöedut, EMSA, joita EMSA luo, ne ovat hyvin arvokkaita. Me tarkastelemme tässä ylimääräistä 25 miljoonaa, eli 7,5 miljoonaa euroa vuodessa kun me tarkastelemme kustannuksia saastumisen vastaisissa toimissa, satelliittivalvonta yksinään maksaa 8,4 miljoonaa euroa. Eli selvästikin on keskusteluja, joita tulee käydä. Meidän täytyy hioa argumentteja, meidän täytyy olla luovia sen suhteen, mistä rahat voitaisiin löytää. Odotan oikein innolla teidän tarkistuksenne. Thank you very much. The deadline... Paljon kiitoksia tarkistusten takarajan 27. kesäkuuta äänestysvaliokunnassa 17. syyskuuta. Meillä ei ole täysistuntopäivämäärää vielä 27.6. äänestys Tranissa 17.9. Selvä. Seuraava kohtaistuslistalla on pienimuotoinen kuulemistilaisuus lentoaikarajoituksia koskevat toimenpiteet. lienevät paikalla. Aluksi toteaisin, että me vieläkin odotamme komission ehdotusta lentoturvallisuusviraston suosituksesta liittyen näihin lentotyöaika suosituksiin, josta minä olin monta kuun kiertoa sitten esittelijä. Muistan, että tämä ehdotus tapahtuu komitologiamenettelyllä, joten tarkistuksia ei voi tehdä, kun komissio suosituksensa tekee. Se on ei tai kyllä. Ja sen, että te ei. Silloin status quo, silloin nykyiset lentoaikarajoitukset säilyvät voimassa tehdäkseni ihan selväksi asiat. Täällä on ollut vähän väärinkäsityksiä siitä, mitä parlamentti voi tai ei voi tehdä. Muistuttaisin myöskin, että tämä on tällainen operationaalinen kertomus. Tämä ei liity neuvotteluihin työmarkkinasapuolten kesken koskien työoloja. Se on työmarkkinasapuolten asia. ajatus on sellainen, että komissio voi puhua 10 minuuttia, lentoyhtiöt 2 kertaa 5 minuuttia, 10, 10 minuuttia AY-liike 2 kertaa 5, sitten 5 minuuttia kansalliselle lentoturvallisuusviranomaiselle ja sitten 5 minuuttia tälle tarkkaavaisuus vireysasiantuntijan puheenvuorolle ja sitten viisi minuuttia turvallisuusviranomaisille sitä kysymyksiä. Minulla tuli puhepyyntöjä tulvimalla. Jos olisin kaikkiin suostunut, olisimme täällä vielä heinäkuussa. Joudumme rajoittamaan sitä, kuka voi puhua. Jos tämä teitä järkyttää, niin sori vaan, mitä ei voitu tehdä. Näin maa makaa. Aloittaa esiin antamalla puheenvuoro herra Bodville DG Movista, joka on kulutusasioiden johtaja. 10 minuuttia valmiin ja kello alkaa käydä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää päivää. Ja pidän kiinni tästä puheesta, koska haluan kuulla, mitä täällä kuulemisessa sanotaan. Eli kiitoksia, että olet järjestänyt kuulemisen. Kiitoksia, että komissio on kutsuttu puhumaan. On nyt hyvä, että tämä kuuleminen on tänään tässä valiokunnassa parlamentissa, koska täällähän monet näistä keskusteluista vuosien varrella on käyty liittyen lentoaikojen rajoituksiin, joten ei ole mikään yllätys, että täällä on hyvin paljon asiantuntemusta tästä tärkeästä asiasta. Haluaisin nyt ensin puhua siitä, mihin on päästy, kun on ehdotettu muutoksia tämän hetkisiin lentoaikasäädöksiin, mutta aluksi sanoisin, että kyse on kolmesta asiasta. Turvallisuus, turvallisuus ja turvallisuus. Kyse ei ole mistään työolosuhteista lentäjille ja muille, mutta se on sitten erillistä lainsäädäntöä, joka liittyy työehtoneuvotteluihin. Tämä ei liity myöskään lentoyhtiöiden kustannuksiin, vaikka sekin on tärkeää, vaan kyse on matkustajien turvallisuudesta ja henkilöstön turvallisuudesta, ja se on nyt ollut tämän lainsäädännön pohjana. Ja varmaan voin sanoa, että tämä asia on sellainen, että me ja lentoyhtiöt ja henkilöstön jäsenet ovat samaa mieltä, eli kyse on turvallisuudesta. Turvallisuustavoite oli hyvin katettu teknisissä ehdotuksissa, joita tehtiin viime vuoden lokakuussa, sen jälkeen kun kolme vuotta oli järjestetty kuulemisia eri sidosryhmien kanssa, ja täällä on nyt sitten näitä edustajia, saamme kohta kuulla heitä. Ehdotukset saivat hyvän vastaanoton valiokunnassa, mutta on myöskin selvää, että on tiettyjä epäselvyyksiä, joita täytyy selventää, joten olemme tehneet viraston kanssa yhteistyötä ja haluan kiittää heitä näistä neuvoista ja erinomaisista ehdotuksista, jotka ovat parantaneet tekstiä. Olemme puuttuneet erityisesti ammattiyhdistysten ilmaisemiin huolenaiheisiin, jotka liittyvät työaikoihin, reserveihin lepoaikoihin lentojen aikana, raportointikysymyksiin ja ammattiyhdistykset varmaan huomaavat, että edistystä näillä saroilla on tapahtunut. Myöskin on edistytty, olemme tehneet ehdotuksia liittyen turvallisuuden parantamislausekkeen, yötyöaikojen rajoittamiseen ja lentokentien ulkopuolella tapahtuvaan päivistykseen. Ja olemme keskustelleet näitä lukemattomia kertoja, ja nyt mielestäni olemme saaneet aikaan hyvän tasapainon turvallisuuskysymyksissä ja nyt varmaan kuulemme sitten kummaltakin osapuolelta lisätietoja huolenaiheesta. Vielä ihan ei komissio ole tekemässä muodollista ehdotusta, mutta se on nyt tulossa ja tällä hetkellä haluamme hoitaa tämän EASan komiteaan ja toivottavasti saamme sieltä sitten myönteisen lausunnon 11. heinäkuuta. Sitten kun ehdotus on komiteassa hyväksytty, niin parlamentilla ja neuvostolla on kolme kuukautta aikaa hyväksyä tai hylätä ehdotus. Eli silloin olemme suurin piirtein lokakuussa. Sitten toinen asia, josta varmaan kaikki ovat samaa mieltä. Eli puheenjohtaja, nyt on aika edetä. On hyvin harvoja asioita, jotka ovat, joita on tutkittu niin perinpohjaisesti, joista on järjestetty kuulemisia, ja varmaan meidän ei tarvitse pyytää tätä anteeksi. Tämä on erittäin tärkeää näin tällaisen aiheen osalta, joka on erittäin tärkeä monille. Mutta se, mikä nyt on tulossa, on vankka ehdotus. Ja tällöin ilmailu Euroopassa on entistä turvallisempaa ja olemme siitä ylpeitä. Komission ehdottomat säännöt ovat suojelevempia ja tiukempia kuin tämänhetkiset turvallisuussäännöt EU:ssa, ja komission ehdottomat säännöt lisäävät huomattavasti turvallisuutta valtaosassa jäsenvaltioita ja muutamissa muissa se tarjoaa turvallisuutta, joka vastaa tämänhetkistä tasoa ja myöskin vastaa Yhdysvaltojen tasoa. Se ei ole samanlainen, koska me amerikkalaiset lähestymme tätä ongelmaa eri tavalla, mutta samantyyppinen, koska samaan riskiin voidaan vastata erilaisilla yhdistelmällä eri toimia. Eli ehdottaisin, että emme nyt enää odottele päivääkään enempää kuin tarpeellista ennen kuin nämä toimet hyväksytään ja niitä aletaan soveltaa, koska uskomme, että ne ovat kansalaisten, lentäjien, lentomatkustajien ja henkilöstöjen etu. Tieteellä on myöskin keskeinen rooli ja valtavasti tutkimusta on sovellettu tähän tekniseen alueeseen ja olemme käyttäneet sitä hyväksemme, kun tämä lausunto on laadittu. Me haluamme tehdä ehdotuksia, jotka noudattavat tieteellistä näyttöä, mutta täytyy olla kuitenkin varovainen. Osa tutkimuksista, joista on puhuttu mediassa ja muualla, vaikka ne ovatkin arvokkaita, jotta voidaan ymmärtää tiettyjä elementtejä lentoaikojen rajoituksista, niin ne voidaan käsittää väärin, jos irrotetaan kontekstista. Eli täytyy myöskin ottaa esille, että näitä raportteja ei voi käyttää arvioimaan uusien turvatoimien tehokkuutta – kokonaisuudessaan. Ja komissio kannattaa siis sitä, että tehdään laaja arviointi lentoaikojen rajoitusjärjestelmästä ja tämä oli myöskin viraston alkuperäisessä ehdotuksessa. Eli kerrankin pysyin puheajassa ja nyt odottelen illalla keskustelua ja haluaisin lopussa vielä lyhyen puheenvuoron, mutta komissio on täällä nyt pääasiassa kuuntelemassa. Kiitos ennen kuin kuulemme lentoyhtiöitä. Tavataan tänne vierailijaryhmän tervetulleeksi. Herra Kramerin vihreän ryhmän kutsuma Berliinistä ja Brandenburgista. Olette enemmän kuin tervetullut tähän keskusteluun. Päätästi nautitte vierailusta Brysselissä. Seuraavaksi on lentoyhtiöiden näkemys ja aloitamme herra Vincent de Vroille, joka on tekninen ja operationaalinen johtava ja Euroopan lentoyhtiöiden järjestössä herra Vroy. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää siitä, että kutsuitte meitä tämän näkemyksemme. Sen takaminen, että lentäjät ja äh, matkustamaan henkilökunta on levännyt, on tärkeää, koska turvallisuutta ei vaaranneta, koska meillä on alalla sellaisena, että jos turvallisuus on mielestäni kallista, niin kokeilepa onnettomuuksia. Tämä perustuu siihen, mikä tarvitaan turvallisuuden takaamiseksi. On tärkeää todeta, että lentoyhtiöllä ja henkilöstöllä on jaettu vastuu. Yhteyden täytyy noudattaa tiukkoja sääntöjä ja henkilöstön täytyy käyttää näitä lepovaatimuksia asianmukaisesti ja pitää huolta siitä, että he eivät ole väsyneitä, kun työvuoro taas alkaa. Ja EASAn lentoaikarajoitus Rajoitus on osa pitkällistä sääntöjen laatimista, jossa kaikki toimijat, turvallisuuden säätelijät ja ammattiliitot ovat mukana. Ja meidän e, tämä arvio perustuu 50 tutkimuksen ja kansallisten arvioiden ja turvallisuusdatan läpikäymiseen. Euroopassa tämänkin jälkeen on yksi tiukempia, yksi maailman tiukempia sääntöjä tiukemmat kuin Yhdysvaltojen kuusäännöt ja, ja tiukemmat kuin Saksan, Ranskan, Espanjan, Itävallan, Suomen, Belgian, Hollannin, Irlannin ja monien muiden säännöt. Ja pitää painottaa, että aikaisemmin säännöt ovat myös turvalliset. Tämä lentoaikarajoitusehdotus vastaa myöskin nykyisiä Iso-Britannian kansallisia sääntöjä. Ja se on myös hyvä. Ja sidosryhmät ovat aina sanoneet, että Iso-Britannia on aina tässä verrokkina. Ja ensimmäinen kuningaskunnan säätelijä on myöskin pitänyt tätä ehdotusta tervetulleen näitä lento turvallisuusvirasto on näitä samasta tiukempi kuin Yhdysvaltojen säännöt. Tämä keskustelu on tunteellistettu levittämällä harhaanjohtavaa tietoa. Lentotur- näistä ehdotuksista sinä on poimittu tiettyjä parametreja eri säätelyjärjestelmistä, jossakin viitataan tieteeseen tai pseudotieteeseen. Ja lentoalan järjestö pitää erittäin pahoiteltavana tätä asennetta. Tämä on erittäin monimutkainen asia, jossa on paljon parametreja. Ja tämä pitäisi aina nähdä pakettina. Turvallisuutta ei taata yksinkertaista mm, monimutkaista asiaa luomalla pelon ympäristöä. EASA on tur- lentoturvallisuussäätelijä. Sen tehtävänä on asettaa turvallisuusrajoja eikä säädellä työoloja tai sosiaalisia kysymyksiä. Siksi kuljetusvaliokunta eikä työllisyysvaliokunta on vastuussa näistä säännöistä. Lentäjien työolot, niitä neuvotellaan yritysten kesken ja ammattiliittojen kesken on e- e työaika- ja turvallisuusrajojen puitteissa. ehdotus ei muuta tätä. Mutta kaikki, le, kaikki lentoyhtiöiden työaikojen täytyy noudattaa näitä tiukempia sääntöjä. Lentoalajärjestöistä EA on sitä mieltä, että tämä erittäin tasapainoinen. EA mielestä ei pidä kyseenalaistaa tätä arviota. Myös yölentojen rajoituksia on postettu 11 minuuttiin 11 tuntia, joten yhden sektorin lento, jossa lentoaika on yli 9 tuntia, siinä tarvitaan kolmas pilotti. Jotkut osapuolet ovat sanoneet, että meillä tarpeeksi, jolloin lähdetään tämä kymmeneen. Me olemme eri mieltä näiden näkemyksen kanssa, johon ei löydy pohjaa turvallisuus- tai EASan työ, työstä. Jotkut ovat levittäneet myös väärälli, väärää tietoa, että lentäjät eivät voi tällä varalla-ajalla nukkua. Tämä ei ole totta. Ja ei ole myöskään totta, että, että 42 tunnin työajan jälkeen voisi joutua laskeutumaan. Tämä pohjautuu se harjoituksesta standby-ajalla ei voi nukkua. Standby-ajalla maksetaan siitä, että ollaan, että henkilöön voidaan ottaa yhteyttä. Tässä on ihan sama sanat kuin myöhäisiin iltalentoihin. on e saanut luovat yhteiset turvallisuussäännöt yhteisille EU-markkinoille. Ne hyödyttävät kaikkia eurooppalaisia lentäjiä, koska kaikki lentoyhtiöiden pitää noudattaa samoja sääntöjä. Meistä on aika hyväksyä nämä säännöt. Eikä pelon ja väärän informaation ilmapiiriin. Next, Mr. Eric Moisen. Eric Moisen, turvallisuus- ja operaatioiden johtaja, IAKAan tilauslentoyhtiöiden johtaja. Mr. Chairman. Puheenjohtaja, valiokunnan jäsenet, haluaisin kiittää teitä siitä, että IAKA kuunnellaan näistä lentoaikarajoituksista. En puhu teille ainoastaan äh, turvallisuusjohtajana, vaan olen myöskin äh, neuvoa antavan komitean puheenjohtaja. IAKan äh, jäsenet me olemme todellinen sidosryhmä suhteessa teidän valiokuntaan tässä asiassa ja tämä etuoikeutettu asia asema on syy siihen, miksi lentoaikarajoitukset aivan erityisesti koskevat meidän sektoriamme. Suurin osa lomista pidetään kesällä ja kesän lentoajat, lentojen määrä on hyvin korkealla tasolla ja on hyvin hankalaa noudattaa kuukausittain näitä uudelleen asetettuja taroja. Iakan operaattorit joutuvat harjoittamaan lentokoneiden kiertoa ja täten he joutuvat lähtemään liikkeelle hyvin aikaisin. Sen näette tästä punaisesta viivasta verrattuna tuon siniseen viivaan. IAKA vie eh, eurooppalaisia kuluttajia, missä he haluavat eh, lomiansa viettää, ja täten me viemme ihmisiä eri kohteisiin. Suurin osa lomakohteista, niihin pääsee vain kerran tai kaksi kertaa viikossa eh, kapeilla lentokoneilla, leveiden lentokoneiden käyttäminen tarkoittaisi sitä, että täytyisi suorittaa suurempi määrä lentoja. Tämä tarkoittaisi sitä, että tämä olisi hankalaa sekä matkustajien että henkilöstön kannalta. IAKan operaattorit voivat viedä vain eurooppalaisia kuluttajia kohteisiin hinnalla, johon heillä on varaa. Eli ei tule tarkastella bisnesluokan hintoja, kun puhutaan turismisektorilla – hinnoista saadaan vain kustannustehokkaita silloin, jos koneet ovat täynnä ja täten IAKA käyttää tästä syystä näillä reiteillä kapeita lentokoneita. Ehdotetut säännöt tulevat estämään äh, lennon aikana tapahtuvan lennon turistiluokan istuimissa, vaikka tiede osoittaa toiseen suuntaan. IAKA on tyytyväinen siitä, että sertifikaatio, spesifikaatioissa puhutaan näistä lepoajoista ja tämä tarkoittaa sitä, että me voimme jatkossa tulevaisuudessa hankkia tarvittavaa tieteellistä tietoa. 60 prosenttia iakan yölennoista kestää yli 10 tuntia ja niitä ei voitaisi enää suorittaa, jos 10 tunnin raja otettaisiin uusiin lentoaikarajoitussääntöihin mukaan. Meidän tulee muistaa, että Nämäkin lennot suoritetaan kapeilla lentokoneilla, eikä niitä voida, niiden, voida, niiden määrää voida kasvattaa tietyt IAKan operaattorit, niihin suuri, täällä tulee olemaan hyvin suuri vaikutus joidenkin operaattorien kohdalla, puhutaan jopa sadasta prosentista niiden lentoja. eikä kukaan muu operaattorikaan voi näitä lentoja ottaa haltuunsa edellä mainitusta syystä, vaan nämä lennot menevät sitten, häviävät kaikkien kannalta. Me pyydämme matkailuvaliokuntaa ottamaan huomioon ne vaikutukset, joilla lentoaikarajoituksilla saattaa olla lomakohteisiin, esimerkiksi Kreikassa ja Kyproksessa, jos näihin äh, kohteisiin ei enää voida lentää. IAKA tunnustaa sen, että turvallisuussäännöt ovat äh, seurausta kuulemisista, neuvotteluista ja monista kokouksista kansallisten ja EU-viranomaisten välillä. EASA ESCCn johtajana voin vain olla tyytyväinen näistä neuvottelujen tuloksista, vaikka minun operaattorimme haluaisivat parempia, tarkempia sääntöjä, niin me kuitenkin tuemme EASan ehdotusta sellaisena kuin se on komissiolle toimitettu. Ja jos me haluamme pitää kiinni lentoturvallisuusviraston uskottavuudesta, niin odotamme, että lopulliset turvallisuussäännöt ovat linjassa EASan ehdotusten kanssa. Toivomme, että matkailuvaliokunta arvioi taloudelliset vaikutukset ja tieteelliset tutkimukset ei ainoastaan lentoliikenteelle, vaan myöskin turismille ennen kuin se tekee lopullisia päätöksiä. Kiitokset huomioon. Thank you, Mr. Moisen. Now... Kiitos herra Moisen. Ammattiliittojen puolesta Ensinnä ETFn edustaja, viisi minuuttia. Rouva Elisabetta Chikka. Hyvää päivää näistä herrat ja kunnian arvaiset äh, kulutusvaliokunnan jäsenet. Haluan kiittää Brian Simpsonet siitä, että olette kutsunut ETFn tähän lentoaikarajoitukseen. Olen Elisabetta Chikka. Olen ollut alle Italian äh, miehistöä, matkustama 22 vuotta ja olen myös ETFn matkustamahenkilökuntaa. henkilökuntaa osastoissa, jossa me edustamme 100 000 matkustamaan henkilökunnan edustajaa. Ja aikaa vähän, joten menen suoraan asiaan. Tässä ensimmäisellä rivillä on parannuksia, joita meidän mielestä loppuastuksen pitää ottaa huomioon. Me odotamme komissiolta vahvistusta, että näitä parannuksia ottaa huomioon. Kaikki nämä parannettavat lennon reservit, standby, lentohenkilökunnalle, poikkeavat aikataulut, lentokenttäpalvelu, myöhästymiset yölennot, väsymyksen säätely, työaikadirektiivi, työturvallisuus ja sitten e-, ei heikennystä sellaiset että se tieteellinen arvio ja matkustamaan henkilökunnalle nämä ovat olennaisia parannuksia, jos näitä parannuksia ei ole mukana. ETF uskoo, että tämä luo väsymystä ja turvallisuusriskiin. ETFn isompia huolenaiheita on, on päivystysajat. Komission ehdotuksen omituisuuksia on seuraava. Esimerkiksi äh, henkilöstö on jopa 16 tuntia päivystyksessä ja sen jälkeen se voidaan kutsua äh, lentopalvuoroon niin, että he voivat olla äh, hereillä jopa 22 tuntia nämä turvallisuutta. Ja operaattorit haluavat ää, tuottavuuden kannattavaksi luoda tähän, että e, Arsenal taloudellisista syistä muutoksia päivälläoloaikoihin. Tähän ei liity mitään tietoista näyttöä. Komission ei ole mitään kattoa. Yhdysvalloilla tieteen rajat ovat 16 tuntia, Yhdysvaltojen 16 tuntia. Ja kello 23.07 aikana päivystysaika ei vähennä sitten lentovuoroaikoja. Tämäkin lisää henkilöstön väsymystä. Nykyään on eurooppalaisten operaattoreiden tendenssi käyttää resursseja, resursseja muulla kuin väsymyksen arvioinnilla. Ja lentoaikarajoitusjärjestelmän ongelma on, että mor- moraalittomat toimijat käyttävät näitä työvuorolistoja enemmän kuin ihminen kestää. On tiettyjä aikoja, joka ihminen voi olla hereillä ja mielekkäästi vireä. Jos odotat, että ihminen 16 tuntia hereillä 24 nukkuu 8 tuntia. Tutkimus osoittaa, että arvio kyky vakavasti heikkenee kahdeksassa tunnin kohdalla 16 tunnin katto on otettu tähän lento- ja varalla ajalle, ja tämä pitää ottaa myös lentoja muulle kuin päivystysajalle. Ei ETFn mielestä komission ehdotus ei perustu tieteelliseen näyttöön, ei turvallinen, ei helppo ymmärtää, eikä operationaalinen. Näistä heikkouksista seuraa se, että tällä terveys- ja sosiaalisia seurauksia lentohenkilöstölle, joka loppujen lopuksi aiheuttaa vähemmistä ja vaikuttaa turvallisuuteen. Aivan kysymys päivystysajassa nämä ongelmat, mikä henkilöstöllä on, että heidän täytyy suunnitella ajat. ja tiedän osoittanut, että päivystysaikana uni on heikompaa kuin normaali uni, kun henkilöstöllä on pitkä ja kokemus. Kerron, että väsymys vaikuttaa kykyyn ja vaikuttaa sekä unen laatuun että terveyteen. Tutkimus ovat myös osoittaneet, että päivystys vaikuttaa myös meidän terveyteen, myös lisäämällä esimerkiksi masennusta. Meidän työmme on sekä henkisesti ja fyysisesti vaativaa. Meidän täytyy aina olla vireitä ja valmiita kaikkiin tapahtumakulkuihin. Ja henkilöstö ei ymmärrä, että matkustama henkilöstö on hätähenkilöstö, se toimii ambulanssina, se toimii poliisina. Ja ETFn mielestä 18 tunnin katto pitäisi ottaa maksimina. Ja komission ehdotus mahdollista hyväksyä, koska sitä ei olla tietysti perusteltu, sitä hallita. Tämä kuuden tunnin bufferi, jolla ei ole velvollisuuksia toimia antaa operaattoreille joustavuutta, mutta kuinka paljon joustavuutta pitää turvallisuuden nimissä antaa? Täytyy kunnioittaa säännöstä unta, jos henkilökunnan pitää olla hereillä ja vireitä, ja siksi on välttämätöntä, että komissio parantaa erittäin sääntöjä. On olennaista, että komissio täyttää lupauksensa, että Euroopan parlamentit pitävät huolta, että komissio täysin integroi parhaat säätelykäytänteet tieteellisen ja tieteelliset suositukset, jotka takaavat korkean turvallisuuden tason. On elintärkeää taata turvallisuuslausekkeita, jotka takaavat jäsenvaltiolle sosiaali- ja turvallisuusstandardien korkeampien käytännön ottamisen. Täytyy myös painostaa, että täällä on kielteisiä vaikutuksia, sosiaalisia vaikutuksia, joita ei ole arvioitu. Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus perustaa tämä ehdotus tieteelliselle dataan ja parhaisiin säätelykäytänteisiin. Tämä komission ehdotus ei ole tiedepohjainen näin. Thank you. Next is... Kiitos. John Hall, ECAn hallituksen jäsen. Ja hän on henkilö, Euroopan len, äh, ohjaamos henkilökunnan miehistön jäsen. Hello. Kiitoksia. Olen John Hall. Olen isossa brittiyhtiössä lentäjä. Olen lentänyt Airbus 380 koneita pitkillä ja lyhyillä matkoilla ja olen täällä puhumassa lentäjien puolesta, jotka lentävät EU-sta EUn sisällä. Ja haluaisin nyt selittää lähestymistapamme tämänhetkisten ehdotusten nojalla. Ajatellen kokemuksia omaavia lentäjiä. Ja tässä on kuva, joka kannattaa pitää mielessä tässä keskustelussa, hyvin puhutaan abstrakteista käsitteistä ja numeroista ja teknisistä kysymyksistä. Ja olivat säännöt mitä hyvänsä, niin tämä tässä on se, mitä tapahtuu todellisuudessa. Kaksi lentäjää laskeutuu usein huonossa säässä tai teknisissä ongelmissa, ja se kannattaa pitää mielessä. Eli nyt me tarvitsemme teidän apuanne. apuanne. Te olette EUn demokraattiset edustajat, ja lentäjät ovat aina halunneet harmonisoida turvallisuussääntöjä, mutta tämä ehdotus ei ole riittävän korkeatasoinen. Siinä on jätetty huomiota tieteellinen näyttö ja siinä on myöskin jätetty parlamentin suositukset huomiota. Ja toivomme, että te ette hyväksy tätä. Ja jos säännöt ovat tietoisen näytön vastaisia, niin miten niitä voidaan pitää turvallisina? Jos parlamentti ei nyt toimi ja osoita poliittista suuntaa, niin silloin kaupalliset edut voittavat. Lentoturvallisuusvirasto on tilannut tieteellisiä tutkimuksia mutta niitä ei ole otettu huomioon, jos tulokset eivät ole toivottavia. Kolmessa raportissa, jotka ovat riippumattomia, ovat sellaisia, että niistä on suuria osia jätetty huomiota. Ja nyt sitten turvallisuusneuvosto on tutkinut asiaa ja kuusi väsymystutkijaa Euroopassa on katsonut, että ehdotus on monessa kohtaa aivan väärän suuntainen. Tutkijat ovat selkeästi todenneet, että pitää estää työaikojen kertymistä, jotka häiritsevät nukkumista. Ja pitää välttää myöskin useita lentoja samana päivänä, mutta näin ei kuitenkaan ole. Sitten pitäisi olla lennon aikana lepoaikoja ja pitää olla, joka pohjautuu tieteelliselle näytölle, eikä vain pyöreille numeroille, niin kuin näissä ehdotuksissa on tehty. Ja yölentoja pitäisi olla korkeintaan 10 tuntia, vaikka ehdotuksessa se on 12,5 tuntia. Tämä ei ole mikään abstrakti kohta, vaan mitä nämä luvut tarkoittavat sitten lentäjille todellisuudessa. Eli mitä tieteellinen näyttö sitten osoittaa. Tässä on siteeraus ETSCn raportista ja väsymyksen tutkijalta. Monet viraston tilaamista tieteellisistä tutkimuksista ovat todenneet, että työajan ei pitäisi olla yli 10 tuntia yön aikana. Se on ehdoton raja, jotta toiminta on turvallista, ja tämä on osoitettu monilla alueilla, ei pelkästään ilmailussa. Ja tämä ei pysäytä lentoja, vaan silloin pitää olla vain lisää henkilöstöä koneessa. Virasto on saanut tietoa näistä rajoista, mutta se jättää ne edelleen huomiotta. Tähän ei puututa, ellei parlamentti nyt toimi että näitä suosituksia noudatetaan. Sitten puhuttiin tästä päivystysajasta. Eli puhun tästä nyt lyhyesti. Nämä ehdotukset ovat hyvin hankalia, vaikeita soveltaa. Eli kone pitäisi saada laskeutumaan 22 tunnin työjakson jälkeen. Eli meillä on nyt järkevä maalaisjärkeä toteuttava ratkaisu. Eli päivystys ja lentoaika saa olla korkeintaan 18 tuntia. Ja kuinka kone saadaan muuten turvallisesti laskeutumaan, jos työaika on pidempi kuin tämä? EASA haluaa tiukasti harmonisoida näitä sääntöjä, eli joissain valtioissa säännöt olisivat vähemmän turvallisia kuin tällä hetkellä, mutta jäsenvaltioilla on oikeus valita korkeampi turvallisuuden taso, jos ne niin haluavat. Sitten pitää olla selkeä sitova artikla. Eli pyytäisimme, että parlamentti vaatii, että otetaan tieteellinen näyttö huomioon. Nämä ehdotukset eivät ole oikean suuntaisia. Meidän pitää välttää useita lentoja työajan sisällä. Sitten pitää työajalle määritellä selkeät ylärajat ja yölennot pitää rajoittaa 10 tuntiin. Jäsenvaltioille pitää antaa mahdollisuus noudattaa turvallisempia sääntöjä, mutta silloin sanamuotojen pitää olla hyvin selkeitä ja yksiselitteisiä. Mutta näin ei tule tapahtumaan, ellei Euroopan parlamentti puutu asiaan ja ota asiaa johtaakseen. Kiitos. Next is the national safety. Sitten kansallisten lentoturvallisuusviraston näkemässä Catherine Jones. Yhdistyneen kuningaskunnan äh, siviili lentovirastosta. Jones. Thank you for inviting me here to... Kiitos kutsusta tulla kertomaan Ison-Britannian siviiliilmailuviranomaisen näkökannoista. Koska muodollista ehdotusta komissiolta ei vielä ole saatu, kommentun vain sitä lausuntoa, joka julkistettiin viime lokakuussa. Ison-Britannian erikoistuneena siviiliilmailun säätelijänä me otamme vastuuta riippumattomana säätelijänä hyvin vakavasti. Yleisesti ottaen olemme sitä mieltä, että ehdotukset pitävät kiinni Ison-Britannian turvallisuusstandardeista ja jopa parantaa niitä kautta Euroopan. Me olemme olleet hyvin aktiivisia jäseniä EASan työryhmissä ja tämä on mahdollistanut sen, että me olemme päässeet tarkastelemaan ehdotusta sen eri vaiheissa riippumattomana järjestäjänä ja olemme myöskin kommentoineet tiukasti silloin, kun tarve on sitä vaatinut riskiperusteinen lähestymistapa, jonka EASA on omaksunut, me tuimme sitä Tähän työryhmään kuului edustajia eri sidosryhmistä, sieltä löytyi tieteellistä tietoa ja sinne myöskin tilattiin tieteellisiä lausuntoja. Me olemme tehneet monia suosituksia sääntöjen laatimisen aikana ja ne heijastelevat niitä muutoksia, joita alkuperäisiin ehdotuksiin on tehty meidän kommenttiemme pohjalta. On tärkeää muistaa, että väsymykseen vaikuttavat monet eri tekijät. Rajoittava sääntely ei yksinään voi puuttua väsymykseen liittyviin riskeihin. Päivittäiset rajat ovat tärkeitä, mutta operationaalisessa yhteydessä, jos puhutaan työtaakasta, niin tällä on suuri vaikutus siihen, miten väsymys kumuloituu minkä tahansa järjestelmän, lentoaikarajoitusjärjestelmän tehokkuus on pitkälti riippuvainen siitä, miten väsymykseen puututaan. Tällä hetkellä meidän vaatimuksissamme ei ole mitään sitovia vaatimuksia väsymyksen hallintaan. EUn lausunnossa puhutaan tuloksiin perustuvaan, perustuvista säännöistä. Sieltä löytyy myöskin sääntelyvälineitä valvontaa varten. Operaattorin täytyy pystyä osoittamaan, että se ymmärtää väsymykseen perustuvat riskit sen täytyy pystyä osoittamaan, miten näitä riskejä hallinnoidaan joko sen itse ottaman vastuun kautta tai turvallisuusjärjestelmänsä kautta tai sitten aivan väsymys, väsymyksen hallinnan järjestelmän kautta. Ja tämä johtaa siihen valvontajärjestelmään, joka mahdollistaa sen, että me voimme operationaalisissa yhteyksissä valvoa tilannetta. Ja tämä on suuri parannus turvallisuuteen. Me olemme sitoutuneita tekemään yhteistyötä Ison-Britannian äh, sidosryhmien ja EASan kautta sääntöjen parantamiseksi ja meitä kannustaa tässä se, että ehdotuksessa puhutaan siitä, että ehdotuksen tehokkuutta täytyy tarkastella perustuen tuloksiin. Ja me haluaisimme tukea tätä ehdotusta. Jos puhutaan operationaalisesta yhteydestä, on tärkeää muistaa, että operationaalinen yhteys täytyy ottaa huomioon, kun me haluamme lisätä lentoturvallisuutta. Me riippumattomana turvallisuussääntelijänä me olemme tarkastelleet lausunnon kaikkia kohtia. Me olemme sitoutuneita täytäntöönpanemaan näitä asetuksia ja sääntöjä. Me painotamme operaattorien velvollisuutta osoittaa, miten he aikovat vastuunsa hoitaa. Nämä ehdotukset ovat osa jatkuvaa parannusprosessia. Me olemme sitoutuneita toimimaan aktiivisesti EASAn sisällä, jotta turvallisuutta lisätään eurooppalaisessa lentoliikenteessä. Jones, next for the alertness management. Ja sitten vireiden hallinta asiantuntija tohtori Alexander Gundel entinen johtava tutkija Kölnin ilmailulääketieteen laitokselta. Viisi minuuttia. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Keskityn nyt neljään seikkaan. Ensinnäkin otamme asiantuntijoiden lausuntoja ja käsittelemme niitä. Sitten turvallisuuskysymykset, joista asiantuntijat ovat puhuneet. Ja lopuksi haluaisin puhua myöskin väsymyksen hallinnosta. Tutkijoiden mukanaolo, eli unitutkijat, väsymysasiantuntijat ovat toimineet kahdessa vaiheessa 2008 ja 2011. Ensin laadittiin Möbusin raportti, eli sillä oli kymmenen eurooppalaista tutkijaa, jotka vastasivat täsmällisiin kysymyksiin. Sillä ei ollut merkitystä kuitenkaan, eikä EASan ja tutkijoiden välillä ole ollut mitään vuoropuhelua. Toisessa vaiheessa kolme tutkijaa toisistaan riippumatta vastasivat viraston kysymyksiin, ja tällä tavalla luotiin tiukempi menettely. Ja sitten raportti raportista keskusteltiin kahden päivän kokouksessa. Ja sitten EASA otti oman raporttinsa liitteeksi näitä tietoja ja raportin tutk- julkistamisen jälkeen ei tutkijoiden ja EASAn välillä ole ollut mitään yhteyksiä. Ja EASA ei ole tukenut näiden tutkijoiden viittauksia. Sitten kaksi turvallisuuteen liittyvää kysymystä, eli mitä tulee lentoaikojen rajoittamiseen. Yölennot johtavat hyvin suuren väsymykseen, ja tutkijat ovat samaa mieltä siitä, että ilta seitsemän aamu viiden väliset lennot pitäisi olla korkeita 10 tunnin pituisia, vaikka EASan lausunnossa tämä on ollut 11 tuntia. Ja 10 tuntia on raja, joka on tullut esiin saksalaisesta tutkimuksesta, ja myöskin NASA on tätä asiaa tutkinut. Jos te tuette tätä ehdotusta, niin täytyy tietää, että te äänestätte silloin tieteellisten tutkijoiden näkemystä vastaan. Sitten toinen huolenaihe, josta puhun, on vähän monimutkaisempi kysymys. Eli lepoaikojen pidentäminen, kun lennoilla on esimerkiksi kolme lentäjää pidennyksen edellytyksenä on, että lentäjillä on mahdollisuus nukkua lennon aikana. Ja tutkimukset ovat osoittaneet, että silloin voidaan käyttää vuoteita, jotka on varattu lentäjille. Ja silloin he voivat 25 prosenttia lepoista viettää näissä vuoteissa. Ja tämä johtaa siihen, että lentoaikaa voidaan pidentää noin kolmella tunnilla. Eli tällöin lentoaika olisi 11 plus 3 tuntia yöllä ja 13 plus 3 tuntia päivällä. Lausunnossa on puhuttu 16 tunnista päivänäistä riippumatta, mutta tätä ei tutkimukset tue. Jos lentäjät nukkuvat istuimissa eivätkä vuoteeseen saattaa johtaa siihen, että näitä vuoteita poistetaan kokonaan lentokoneesta. Ja sitten väsymyksen riskihallinnointi osana turvallisuushallintoa. Ollaan yhtä mieltä siitä, että väsymyksen riskinhallinta johtaa turva, parempaan turvallisuuteen. Ja vaikka koulutus tässä on suhteessaan pakollista, mutta tässä ei kuitenkaan ole velvoitettu koko lentohenkilöstöä osallistumaan tähän koulutukseen. Vain tietyissä olosuhteissa tätä on vaadittu ja tämä on turvallisuussääntöjen vastaista. Kiitoksia. Thank you, Dr. Gundel. Now for the... Kiitos, Dr. Gundel. Ja nyt Euroopan turvallisuusviranomaisten näkemys. Jean-Marc Clouseau, EASAsta 10 minuuttia. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Valiokunnan jäsenet. Aloitan sielläkin yleishuomiolla lentoturvallisuudesta, erityisesti trendeistä. Tämä kaupallisen lentoliikenteen kuolemanjohtavat onnettomuudet on tippunut sadalla viimeisen 50 vuotena – ja tämä aste laskee. Tämä on, että tämä aste Euroopassa on kolmasosa viimeisen vuoden 10 asteesta. Tiedätte, Euroopan lentoturvallisuusvirasto on ollut olla näissä roolissa lentoturvallisuuden parantamisessa. Lennon säätely on tällä hetkellä turvallista säätelyä, ja säätelyn tarkoitus on tehdä sitä turvallisempaa ja kestävämpää tässä kontekstissa – mihin henkilökunnan, miten henkilökunnan väsymys vaikuttaa. Kun olemme arvioineet tutkimusraportteja viimeisen kymmenen vuoden aikana, että me kaksi onnettomuutta, johon liittyy kuolemaan tapahtumista, mutta molemmissa onnettomuuksissa henkilöstö toimi laillisten rajojen ulkopuolella. Yhdessä tapauksessa lentoa velvollisuutta yritettiin yli, lähes yli kolmella tunnilla. Toisessa tapauksessa henkilöstö ei noudattanut minimi lepoaikoja. Nämä onnettomuudet osoittavat, että sääntöjen noudattaminen on myös avoin kysymys henkilöstä vasemmasta tarkasteltaessa. Euroopan ulkopuoliset onnettomuudet, kuten Kolkannon en onnettomuus 2009, osoittaa, että turvallisuus, sääntöjen noudattamattomuus, noudattamattomuus ja perussääntöjen noudattamattomuus olivat mukana. Tällä hetkellä turvallisuussäännöt ovat osana osittain harmonisoitu Euroopassa vuodesta 2008. Sen komissio, kun virasto ei ole saanut mitään kielteistä ää, palautetta kuusääntöjen ää, noudattamisesta. Mutta ponnistellessamme turvallisuuden parantamiseksi virasto on käynyt läpi luvun kuu vaatimuksi ja ehdottaa 30 turvallisuusparannusta tutkimus on ollut tutkimuksen työssä ytimenä, ytimessä. Olemme käyneet yli 50 tutkimusta läpi ja meillä on ollut kolme riippumatonta tutkijaa mukana tässä asetuksen laatimisessa. Noudatimme tutkijoiden suosituksia. Vastaus on kyllä. Yhteistyö tutkijoiden kanssa oli äärimmäisen hedelmällistä ja tuottoisaa ja johti siihen, että yölentokautta mutta pienettiin 45 minuutilla ja aamulla tunnillakin. Ja viikon lepoaikaa 20 tunnilla pidennettiin aikaisten lähtöjen ja myöhäisten tapauksessa ja viisi tuntia lepoa merkitään jetlagin tapauksessa ja viikko lepoaikaa 12 tunnilla kaksi kertaa kuukaudessa, mutta jossakin tapauksessa virasto ei kirjaimellisesti noudattanut tutkijoiden suosituksia esimerkiksi. Kolme tutkijaa neuvoivat, että yön lento työaikaa vähennettäisiin kymmeneen. Nämä perustuvat lähinnä tieteellisen tutkimuksen pohjalta, joka tehtiin 90-luvulla Indonesian ja Saudi-Arabian kolmio ää, charterkaudella Hajj-pyhiinvaelluskaudella. Tutkimuksen sovellusala on niin kapea, että oltiin sitä mieltä, että ei ole kohtuullista noudattaa, luoda siltä pohjalta yleisiä johtopäätöksiä. Toiseksi, mikä tärkeintä, tieteellinen tutkimus on yleensä reaktio johonkin kysymykseen ja vastaus on kiinni siitä, miten kysymys muotoillaan. Joskus tämä, mikä on paras maksimi lentoaika, niin silloin vastassa 10 tuntia, mutta, mutta siinä oletetaan että väsymys on ainoastaan velvollisuudesta, mutta tutkimus ja operatiivinen kokemus osoittavat, että näin ei ole. Väsymys on kiinni myös päivittäisestä lepäämistä, viikkolepäämisestä, kompensi- kompensaatiosta, varhaisten nousujen myöhästymisten ja kompensaatiosta ja väsymysriskihallinnasta. Joten kysymys asiantuntijaryhmillä ei ollut, mikä on paras maksimilentoaika, vaan, vaan miten paras vähentää väsymystä lennon aikana. Arvioimme useampia tiedetteellisiä tutkimuksia ja holistisesti. Was that 11 hours flight duty at night plus additional rest in the case of jet lag. Tässä on jet lag ja mulle otettu huomioon aikaisten lähtöjen myöhäisten saapumisten jälkeen ja väsymyksen hallinnamis lähestymistapa yhdessä ovat yhtä turvallisia kuin 10 tuntia. Vähintään yhtä turvallisia kuin 10 tuntia kattona. Mä täytyy tietää, että lentoajan suhteen tällä hetkellä ää, luku Q ei säätele näitä, vaan kansalliset järjestelyt. Täällä on koko joukko säädöksiä. Tämä kotikenttästään päivystysaika vaihtelee 6-24 tuntiin maasta toiseen. Viraston alkuehdotus oli 8 tuntia, eli erittäin lähellä alarajaa. On sanottu, että 8 tunnin päivystysaika yhdistettynä 14 tunnin lentotyövelvollisuuteen voisi johtaa 22 tunnin työaikaa, Mutta ajatus, että koti kotipäivystys ei vastaisi lepoa, ei käytännössä toimi kotona kuuden tunnin päivystysaikana, ei välttämättä ole kuutta tuntia hereillä. Kahdeksan tunnin standby-aikana ei välttämättä ole kahdeksan tuntia 20 kahden standbyilla ei varmasti ole 22 tuntia hereillä. Mitä me teemme päivystyksissä tällä hetkellä? Työskentelemme komission kollegojen kanssa – lopullisen parannetun muotoilun kanssa sitä keskustellaan jäsenvaltioiden kanssa komitologiasta 11. heinäkuuta. Tämä muotoilu perustuu kahteen perusperiaatteeseen väsymysten hallinnassa. Kahdeksan tunnin nukkumismahdollisuus henkilölle, Soilu yli 18 tunnin hereillä oloaikaa varten. Meillä on hyviä kokemuksia, että näiden ehdotusten pohjalta ehdotus saa aikaan konsensuksen jäsenvaltioiden kanssa. mitkä ovat seuraavat askeleet virastolle astuksen hyväksymisen jälkeen. Kuten aikaisemmin sanottiin, virasto alkaa kerätä dataa uuden astuksen täytäntöönpanosta ja tarjoaa arvion kolme tuntia täytäntöönpanon jälkeen. Virasto pitää tiedon keräystä välttämättömänä yhteisönä pannistuna jäsenvaltioiden, lentoyhtiöiden ja ammattiliittojen kanssa kaikkia pyydetään yhteistyöhön tämä, tässä tärkeässä tehtävässä, sillä turvallisuusparannukset voidaan tehdä vain kumppanuuden. Thank you very much, Mr. Clouseau. I now go to... Kiitos, herra Clouseau. Jäsenet, Mr. El Kadrawi, Mrs. Meissner, Mrs. Lichtenberger, Mrs. Foster, Mr. Back, Mrs. Vernon, Mr. Cramer, Mr. Grosch. Anybody else? Mr. Savama. Mr. Savama and Mr. Ujias. Anybody else? No, I'll, uh, that, it's up to you whether you want to... Se on teidän asia. Minä en koskaan vaadi ketään puhujalistalle. Haluatko listalle vai ei? Selvä. 11 jäsentä, kaksi minuuttia per jäsen. Haluatko painottaa tämän? Minun lista lukee kysymyksiä ja vastauksia. Kysymykset liittyvät jäsenyihin. Halutaan herra Perker teidän kahdella minuutilla teidän kysymyksenne. Thank you for Kiitoksia. Ensinnäkin huomio. Tähän mennessä nämä lentoajat ovat olleet sellaisia, joihin olen voinut viitata ja olen voinut myöskin nukkua niiden aikana. Ja nyt kun kuulen kaikkea tätä, niin en nyt tiedä, miten tulevaisuudessa näitä lentoaikoja käytetään sitten laadullisesti, mutta nyt ihan vakavasti. Tämä oli mielenkiintoista, kun olemme olleet yhteydessä viime aikoina. Siis tämä koskee vain minua, vaan monia jäseniä täällä. Eli olemme olleet yhteydessä miehistön edustajiin. Ja periaatteessa kaikki ovat viitanneet kahteen kolmeen asiaan. Eli ongelma, joka liittyy tähän työaikaan öisin. Tieteilijät, tutkijat puhuvat kymmenestä tunnista ja sitten on erilaisia aikoja todellisuudessa Eli tässä on nyt tämä yhdistelmäongelma, kun katsotaan lentoaikoja ja päivystysaikoja. Siellähän täytyy ottaa nämä äärimmäiset tapaukset pois. Jos iltapäivällä olen päivystyksessä, niin sitten siinä välissä ei ole mitään lepoaikaa, vaan lentäjänä olen sitten kahdeksan tuntia hereillä ja sen jälkeen on vielä lento. Ja jos näin käy, niin hyvin usein siis use, hyvin usein näin käy todellisuudessa. Ja silloin tulee näitä 22 tunnin jaksoja. Ja jos kuvittelette, että Singaporessa sitten on samanlaiset puitteehdot, niin ja sinne täytyy kuitenkin sitten laskeutua, että tähän liittyy ongelmia. Eli komissiolta kysyisin, mitä komissio tekee ehdotuksia, vaikka kaikki meidän esittämämme tutkimukset vahvistavat, että yölennoissa 10 tunnin jälkeen, jos on aktiivisessa työssä tai päivystyksessä, jossa on korkeintaan tämä 16-18 tuntia, niin siitä pitäisi pitää kiinni. Eli miten on perusteltu se, että näitä rajoja ei ole noudatettu komission ehdotuksessa? Questions, questions, questions. Kysymyksiä, kysymyksiä, kysymyksiä. Alkaa Duari. Voorzitter, uh, eh, het is inderdaad niet de bedoeling dat we vandaag een standpunt in. Kiitos puheenjohtaja. Meidän tarkoituksena ei ole ottaa kantaa, koska ehdotusta ei vielä pöydällä ole, se tulee myöhemmin, mutta jos nyt otetaan huomioon ne lisäykset, jotka Rova Chika mainitsi ja jotka komissio on luvannut, niin näyttäisi siltä, että paljonkin asian suhteen tehdään ja kysymykseksi jää se, onko se hyväksyttävää. Ensimmäinen kysymys herra Baldwinille, hyvin käsinkoskeltava kysymys. Viime aikoina on keskusteltu siitä, että tulisi erottaa nämä sosiaaliset ulottuvuudet ja turvallisuuskysymykset. Voitteko vahvistaa, että työehtosopimukset käsitellään erikseen? Tämä tarkoittaisi sitä, että tietyissä ehdotuksissa voitaisiin mennä paljon pidemmälle. Sitten toinen kysymys Clusolle IASasta. Te painotitte sitä, että vaikkakin pääsisimme yhteisymmärrykseen säännöistä, olisi kuitenkin ajanjakso, jolloin näitä uusia sääntöjä analysoitaisiin ja haluaisin tietää, minkä tyyppisestä arviosta tässä on kysymys. Olisiko kyseessä mietintö, raportti, jota Euroopan parlamentti voisi käsitellä? Mitä teillä on suunnitelmissa? Olisi hyvä, että jatkaisimme näkemysten vaihtoa pitkälläkin aikavälillä. Sitten Rova Jonesille. Me puhuimme tutkimusten tieteellisestä luonteesta, ehdotusten tieteellisestä luonteesta, mutta haluaisin saada teidän mielipiteenne maksimituntimäärästä yölennoille. Onko se 10-11 tuntia? Mikä teidän mielipiteenne tässä asiassa on? Mitä te ehdottaisitte? Kiitos. Meissner, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin näille puhille. Tulin hiukan myöhemmin paikalle, mutta kuulin kyllä hyviä puheenvuoroja. Tällä on kolme kysymystä ensinnäkin Jonesille kysymys. Jos nyt oikein ymmärsin, te tarkoititte, että tällä hetkellä ei ole mitään velvoitetta määritellä mitään päivittäisiä työrajoja. Uskotteko, että sillä tavalla voitaisiin parantaa jotain? Eli ilmeisesti te katsotte, että jos näitä noudatettaisiin, siis nyt tämä ei ole velvoite, mutta jos tällainen velvoite olisi päivittäisen työn pituuden osalta, ja sitten Kundelille kysymys. Siis tarkoitatteko, kun te puhuitte tästä väsymyksen riskihallinnosta, että se pitäisi olla pakollista lentojen suunnittelussa ja että se lisäisi turvallisuutta, onko näin? Ja sitten kolmas kysymys Klusolle. Ensinnäkin, katsotteko todellakin, että on hienoa, että onnettomuuksien määrä on vähentynyt Tämä nyt oli vähän erikoinen tieto. Ja sitten yksi, tässä on puhuttu tutkimuksesta, niin miksei sitä ole otettu huomioon ja miksi se ei ollut relevantti? En tiedä, ymmärsikö nyt kaikkea. Minusta on sama, missä näitä tutkimuksia on tehty, vaan tärkeää on se, että jotain tutkimuksia on tehty. Kiitoksia. Mrs. Lichtenberger, two minutes, Eva, please. Ja danke, ich hätte... Kiitoksia. Muutama kysymys. Ensinnäkin Klusolle ja Gundelille. Tuli esille, että tämä kysymyksen asettelu, jota tutkijoiden piirissä on noudatettu, se on ollut aika selektiivistä ja siksi on saatu hiukan vääristynyt kuva tai ei ihan todenmukainen kuva. Ja tästä haluaisin nyt vähän lisätietoja, koska se on hyvin keskeistä. Sitten toinen tämä päivystyksen ja lentoajan yhdistäminen, tämähän on nyt ydinongelma, erityisesti kun kyse on yölennoista. Se on nyt aivan selvää minulle. Eli siksi kysyisin, millä tavalla, jos kyse on siitä, että meillä on paljon näyttöä nyt siitä, että 10 tuntia on yläraja, niin miksi sitten kun yksi tutkimus tehty, jossa puhutaan 11 tunnista, sitten noudatatte sitä. Eli haluaisin nyt, että tästä saadaan vähän lisätietoja. Ja sitten Komissiolle yksi kysymys. Miksi tämä lauseke, tämä suojantason heikentämisen estävä lauseke, niin miksi se on pilotettu johdotosakappaleeseen eikä se ole osa tätä ehdotusta? Sehän on viime kädessä ovi, jota kautta kaikki voidaan alentaa alimmalle tasolle, ja se nyt ei varmaan ole tämän ehdotuksen tarkoitus. Eli miksi tämä kohta ei ole tekstissä, vaan johdatosan kappaleessa? Ja lopuksi. Mielestäni tämä nyt on aika tärkeä kysymys. Jos on tieteellistä näyttöä, ja meillä on monesta lähteestä tällaista näyttöä, me tiedämme tämän esimerkiksi terveydenhuoltoalalta, eli yölennot, yötyö ja päivystys ja niiden yhdistelmä on aivan erilainen dynaamisesti kuin säännöllinen työaika esimerkiksi viikon tai kuukauden aikana. Eli miksi tätä ei ole otettu huomioon, en oikein ymmärrä. Tämä ei nyt selvene minulle. Tämä on tieto, joka käy ilmi kaikista tieteellisistä tutkimuksista. Uh, minutes, please, Thank you. Kiitos. Ja kiitos kollegoille, jotka ovat liittyneet joukkoon teollisuusvaliokunnasta. Tässä muutama huomio valitaan puheenjohtaja. Nämä no, eivät ole puhtaita kysymyksiä, mutta jotkut kommentit ovat pettymys. Käsitykseni on, että kolme vuotta on kulunut ja teollisuuden edustajat ovat olleet komiteassa ja nyt kolme vuotta sanovat, että kukaan ei ollut paikalla. Kysyin heiltä, mit, mitä neuvottelukykyä teillä on? Mitä tässä tapahtuu? Että kerrotte tässä vaiheessa, että kaikki on pielessä että tässä on valtava ostoslista. Ymmärrän, että tässä on pari juttua, jotta kyseenalaistetaan. Oma näkemykseni on, usein puhutaan tästä katosta, 317 katosta oli 25 vuotta Iso-Britannian järjestelmässä, joten tässä parlamentissa istuu joku, joka tuntee täsmälleen, miten lentojen operatiivinen puoli toimii. Minä olen tässä lentohenkilökuntaa. 317 voidaan olla 11 tai voi olla 11 tai 13 tuntia suurimmalle kunnioituksella, että, että, että tässä on se 10 tunnin yön suunnitelma. En ymmärrä, kuka pääsee Australian ilman välilaskua. Ymmärrä, miten charter-tilauslentoteollisuus toimii, joten olen erittäin huolestunut tästä tieteen su- suhteen, jossa on, että Cranfieldin yliopisto Isossa Britanniassa ja muutkin yliopistot ja myöskin lentäjäyhdistykset ovat tuottaneet paljon tuloksia 40 vuoden ajalla. Ei ole mitään uutta, totta kai uuttakin tutkimusta pitää hakea, onhan sekin tärkeää. Minä olen oikein tyytyväinen siviili ää, lentopuolelta. Olen Catherinein tietoihin oikein tyytyväinen. Ja mitä sitten tulee taas matkustajahenkilökunnan ammattiliittoon tulee. Ensimmäisellä oli isoja ongelmia, mutta Iso-Britannian henkilöstö on oikein tyytyväinen nykytilanteeseen. Olen tavannut heidät myöskin. Täällä on pari aluetta, päivystyssäännöt ja jotain muita asioita. Ne pitää tarttua, mutta nämä ei ole mikään AY-neuvottelu, tämä on puhtaasti terveys, te, turvallisuuskysymys, operationaalinen kysymys. Operaatiota ei hereillä olon pohjalta suunnitella. Minä vallan herellä yötä. Kysymys on siitä, onko lentovuorossa vai päivystyksessä. Tämä operaationaalisuus esitellään väärin. Semantiikka on tärkeää, puheenjohtaja mutta pikkasen selkeytystä tarvitaan valiokunnan jäsenille. Me yritämme tehdä rakentavan päätöksen tässä. Mr. Bach, two minutes, George. <clears throat> Ja, vielen Dank, Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin hiukan ihmettelin tiettyjä lausuntoja, mutta olen nyt hiukan eri linjoille kuin Foster. Yksi kysymys komissiolle liittyen päivystykseen – Miten voitte selittää, että voisi yhtäkkiä käskystä nukahtaa? Eli miten voitte tämän mukauttaa näihin sääntöihin? Ja miksi vain harvoja onnettomuuksia on analysoitu? Kristine Verak on puhunut tästä hyvin paljon. Ja miten selitätte nämä tutkimustulokset, jotka ovat ristiriitaisia, tai miksi ette ole esittäneet oikeita kysymyksiä, niin kuin itsekin totesitte? Miksi tieteellistä tutkista, tut, tieteellistä tutkimusta jätettiin huomiotta, ja miksi komissio aina ylistää työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua, vaikkakin nämä kokoukset ovat osoittaneet, että yhteisymmärryksen niissä ei ole päästy. Kiitos. monsieur le président. Kiitos, asetus 1899, siitä suunniteltiin lääketieteellistä arviointia henkilöstön kohtevista säännöistä. Ja täällä on tänään puhuttu Moebus-tutkimuksesta, joka on tieteellinen tutkimus, jota EASA ei ole ottanut huomioon. Eli me parlamentin jäsenet, voisimmeko me saada nämä tutkimukset kokonaisuudessaan ja kaikki muutkin tutkimukset kokonaisuudessaan käyttöömme, jotta me voisimme tietoon perustuen pohtia tätä asiaa ja saada aikaan sääntöjä, joissa otetaan sekä terveys että turvallisuus huomioon ja myöskin sosiaaliset ulottuvuudet, jotka ovat täysin välttämättömiä näissä säännöissä, jotka koskevat kaikkia Euroopan kansalaisia, olivatpa he sitten ammattiihmisiä ihmisiä tai matkustajia. Mielestäni ESA on jälleen osoittanut mitä tilintarkastustuomioistuin on todennut, että te olette se virasto, jotka ette torju lobbareita kovin hyvin. Joka toinen lentäjä on sanonut, että minä olen jo nukahtanut lennoilla. Olen iloinen siinä, että olen lennolla, joka laskeutuu turvallisesti. Ja sitten tämä päivystys. Te, lääkärit ovat selkeästi todenneet tilintarkastustuomioistuimelle, että päivystysaika on työaikaa enkä halua nyt sitten halua, että minut leikkaa lääkäri, joka on tehnyt työtä 36 tuntia, enkä myöskään halua lennolla, joka on jo 16-20 tuntia lentänyt. Et miksi kaikki tämä on jäänyt sanomatta, vaikka ne ovat pääkriteereitä tässä keskustelussa? Ja totta kai kyse on rahasta viime kädessä. Miksi? No on selvää. Lentoyhtiö tietysti haluavat äh, toimia voitollisesti, mutta 13 miljardia euroa maksavat veromaksajat Euroopassa joka vuosi lentoyhtiöille – esimerkiksi hinnat eivät sisällä arvonlisän veroa. Eli meidän täytyy ottaa huomioon tulevaisuuskysymykset. Tehän sanoitte, että kyse on 50-50-50 tilanteesta, ja sitä meidän ymmärrä. Ja sitten myrkytetty äh, matkustamo ilma. Tästä ei ole keskusteltu. Minulla on, minulla on siihen paljon kysymyksiä, mutta niistä ei ole puhuttu mitään. Saksan ympäristöministeri on puhunut tähän, tästä liikenneministeri en olisi sitä uskonut, mutta hän on kuitenkin ottanut siihen kantanut, mutta te ette puhu siitä mitään. Kaikkia tällaisia vaaroja ei ollenkaan oteta esille, ja tämän, näin ei voi jatkua, ja siksi meidän täytyy nyt vastustaa tätä. Meidän täytyy parlamentissa vastustaa tätä, äänestää tätä vastaan. Matkustajien turvallisuus on kaikkein tärkein prioriteetti, eivätkä pelkästään sanoja muodossa, vaan myöskin konkreettisesti. Michael, go. Mikael, en halua saattanut lopettaa sen, mutta teknisesti sinun pitäisi puhua puheenjohtajalle eikä muulle kuulijakunnalle. Tässä vaiheessa toivottaisin tervetulleeksi myöskin johtajadelegaation. He ovat Ranskaan maaliikennejärjestöstä FTAsta. He ovat herra Rikkeen, varapuheenjohtaja Rikkeen vieraana. Olette oikein tervetulleita ja toivottavasti teillä on mukava vierailu tällä iltapäivällä. Seuraavaksi Herra Grosch, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Pidän nyt kiinni siitä, että tällä ei kysymyksiä ja lausuntoja voidaan sitten esittää myöhemmin. Yksi huomio kuitenkin tässä aluksi kaikille asiantuntijoille. Toivoisin, että asiantuntijat olisivat meidän sijallamme tässä ja sitten loisivat kannan sen jälkeen, mitä he ovat täällä kuulleet. Jos todellisuus on selkeästi todettu, niin sitten on ikävä, että objektiivisuutta ei ole riittävästi. Ja tästä yksi kysymys. Jos täällä viitataan tutkimuksiin, niin sitten niissä pitää ainakin olla alkeellisia parametreja, eli määräkysymykset ja aikataulut on selvitettävä. Ja näin niitä voi silloin verrata toisiinsa. Eli nämä vi- tutkimusta on viitattu, onko niin sanottu samanlaisia sääntöjä vai onko meillä sitten tutkimuksia, joissa on hyvin pieniä aikatauluja verrattu hyvin vähän tietoja ja verrattu tutkimuksiin, jotka koskevat hyvin pitkää aikaväliä ja joissa on hyvin monia tekijöitä tarkasteltu. Ja sitten kun analysoitu näitä ongelmia, no näistä pienemmistä on nyt kysytty, ja haluaisin nyt tietää, kun täällä on nyt kokemusta näistä asioista, niin kun on analysoitu ongelmia, jotka liittyvät työ- ja päivystysaikoihin, niin onko sitten syntynyt ongelmia siitä, että ei ole valvottu sitä, että lakeja on todellakin noudatettu ja pantu täytäntöön. Ja sitten viimeiseksi yksinkertainen kysymys. En nyt tiedä, onko tämä totta, että jos huomenna joku ottaa työpaikan, jossa väsymys on näin tärkeä tekijä, niin siinä tilassa, missä hän on, niin pitääkö häntäkin valvoa? Minä en tästä tiedä mitään. Voin kuvitella, että jos otan vastaan työn seuraavan 12 tunnin aikana, johon menen sitten hyvin väsyneenä syystä mistä hyvänsä, niin sitten olen aivan erilaisessa tilanteessa, joka on virkeä ja joka pystyy tekemään vaikka 14 tuntia vielä työtä. Obama, two minutes. Sarvamaa kaksi minuuttia. Thank you, Chairman. And... Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos kaikille asiantuntijoille, jotka ovat tänne tulleet. Pieni lausunto, sitten kysymys. Sekin on mielipide, mutta muotoilen sen kysymykseksi. lentoyhtiöitä maailma on muuttunut dramaattisesti viime vuosina. Niin kuin kaikki. Kyllä koron ydin että me elämme kustannustehokkuuden ilmassa maailmassa. Ja vaikka poliittisesti haluaisin puolustaa teollisuutta, minun täytyy muotoilla kysymyksiä näin. Ja se on EASalle, herra Klusaalle? Miksi te ette esitä meille argumentti, joka on syvällisempi kuin asiantuntijatutkimukset siitä yksinkertaisesta faktasta, että ihmisten suorituskyvyllä on raja. Ja vaativassa työssä niin kuin tämä. No, että tästä välttämättä tulee AY-keskustelua ja tässä on suurta draamaa, mutta Minulle tässä on kysymys turvallisuudesta kysymykseen. Miksi et anna meille artikuloi paremmin kantaan? Kaikki asiantuntijat sanovat, että, että asia on näin. Pitäisi olla kokonainen katto, päivystys ja lentoajoille. Grazie, president. Kiitoksia, puheenjohtaja. Yksi huomio jonka Pirkkeä aluksi teki. Hän sanoi, että kun matkustan, kuten myös minä, tai teen työtä, tai sitten lepään. Mutta sitten täytyy ottaa huomioon myöskin lentäjät, joita pyydetään lepäämään lennon aikana. Eli he toimivat ensin lentäjänä ja sen jälkeen matkustajana. Ja silloin tätä aikaa katsotaan lepoajaksi. Tämä on ihan korrekti käytäntö, mutta tämä on kuitenkin hyvin väsyttävää työtä. Eli ei voida katsoa, että tämä olisi samanlaista lepoaikaa kuin esimerkiksi se, että on, nukkuu kotona. Eli Jones puhui näistä, mutta, tai ehkä muutkin asiantuntijat voivat ottaa tähän kantaa. Okay, thank you finally for... Kiitoksia. Ja minulla on kolme kysymystä. Everybody to answer. Kaksi kaikille. Yksi simppeli ei kyllä kysymys. Ensiksi kysymyksiin. Ovatko ajasen ehdotukset, jotka on tehty komissiolle teidän mielestä, sisäsyntyisesti epäturvallisia ja vaarallisia? Kyllä vai ei? Piisaa. Toiseksi, minkä vaihtoehdon te haluaisitte, jos saatte valita? vanhan EUn op- operationaaliset säännöt vai uudet EASA-säännöt? Otan huomioon, mitä aluksi sanoin. Voimme hyväksyä tai hylätä, jos me hylkäämme nykyisen EUn operationaalisen ohjeistuksen status quo on säännössä 30 rouva Johnsille, kun en ihan ymmärtänyt, te hyvin kaunopuheisesti kerroitte yhdistyneen kuninkunnan siviili säätelyviranomaisen näkemykseen. Jakavatko muut kansalliset viranomaiset tämän? Aloitan lentoyhtiöistä, sitten ammattiliitot, sitten Jones, sitten tohtori Gundel, sitten EASA ja lopuksi komissio. Ensiksi. No, jokaisella puheella kolme minuuttia. Siellä on paljon. Yritäkää puhua tiiviisti. Ensin De kysymyksiin vastaamiseksi. Herra Kolitsek, haluatko sinä puhua? I wanted. Kyllä, alun perin. Alun perin halusin. Excuse me before coming in. You can speak. Voit puhua, mutta auttaa asioita kovasti, jos kerrotte meille etukäteen, että haluatte puhua. Minulla on moniakin puheenjohtajan taitoja, mutta ajatusten lukeminen ei kuulu niihin. Kolitse kaksi minuuttia. On. No minulla on vain kaksi kättä, joita voin heilutella. Ehkä seuraavalla kerralla sitten heiluttelen jalkaani täältä. No. <laughs> heiluttele, mitä heiluttelet, kun hän saat minun huomioni. Ja olisit onnistunut muuten, mutta jököttäessäsi et onnistunut. Kaksi minuuttia, sori vaan. Yksi neljä neljä, mutta olen nyt antelias. Ehm, Suurkiitokset. Käytän tilaisuutta hyväkseni ja puhun tsekkiä. Minä en ole pilotti, mutta joka tapauksessa päivystysaika ja se, että se lasketaan osaksi työaikaa. Tämä on asia, joka koskee monia muitakin ammatteja. Minulla on kaksi kysymystä. Miten te arvioitte, mitä mikä on yöajan merkitys? Olen itse lentänyt monta kertaa yöllä ja silloin lentää useiden aikavyöhykkeiden läpi ja se tarkoittaa sitä, että 24 tunnin aikana saattaa lentää yöaikaan ja päiväaikaan. Ja toiseksi, olisiko teillä meille tarjottavana taulukkoa, josta kävisi ilmi eri kansallisten siviiliilmailujärjestöjen vaatimukset, näiden vaatimusten, tuntisavaatimusten, viikko, kuukausivaatimusten ja kiintiöiden suhteen, koska tiedän, että nämä säännöt ovat erilaisia maasta toiseen. Ja koska olen nyt tutkinut näitä asioita aikaisemmin, olen keskustellut asiasta psykologien kanssa, kukaan ei pystynyt sanomaan, mikä on se turvallinen aikaväli esimerkiksi maantieliikenteessä on yritetty asentaa kameroita, joka seuraisi kuljettajan silmänliikkeitä, jotta pystyttäisiin toteamaan se hetki, jolloin kuljettaja tai pilotti on väsynyt. Onko teillä viittauksia samanlaisiin tutkimuksiin? Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. First to the first... Kiitos. Ensimmäinen kysymys EASan ehdotus, onko se turvallinen vai eikö. Vastaus on, se on turvallinen, se on tiukempi kuin tämänhetkinen tilanne. Ja jos otetaan huomioon se, että tänä päivänä koko ilmailusektori on turvallinen, niin tämä ei ainakaan turvallisuutta vähennä. Eli EASA on turvallinen. Toinen kysymys, pitäisimmekö enemmän vanhoista säännöistä vai EASan säännöistä? No eurooppalaisen harmonisoinnin nimissä se, että haluttaisiin yksittäiset säännöt eurooppalaisille eh, markkinoille, niin me puollamme EASan sääntöjä, mutta tietenkin ne voivat olla erilaisia tämänhetkisten sääntöjen kanssa. Eli matkustajat Euroopassa tarvitsevat yhdet säännöt koska meidän täytyy muistaa se, että lentoyhtiöt eivät enää ole kansallisia lentoyhtiöitä, vaan ne ovat enemmänkin eurooppalaisia tai jopa kansainvälisiä, eli me tarvitsemme yhteiset säännöt. Tämä on minun näkökantani. Thank you, Mr. Moisen. Thank you, Mr. Chairman. Moistan. On the first question is the EA. Kiitoksen. EASan ehdotus, onko se epäturvallinen? No en nyt puhunut tästä sen pidempään, koska se on mielestäni ihan selvää, että tämä olisi turvallinen ehdotus. Paljon ette tehnyt tätä selväksi. Eli EASan ehdotus on turvallinen. Se on turvallisempi kuin aikaisemmin. Jos voisimme valita EUOPSin tai EASan ehdotuksen välillä, niin tämä lähestymistapa on myöskin tieteellinen. Itse olen insinööri, ja jos haluan esittää jotain, niin haluan hiukan analysoida asiaa ja hankkia tietoa ja lukuja. Ja ensimmäinen reaktio olisi, että tämä on huono ehdotus, siitä on meille haittaa. No ehkä siinä on jotain huonoja elementtejä, kuten totesin, mutta EASan ehdotus on tulosta kolmen vuoden työstä kaikkien sidosryhmien kanssa. Myös naapurini olivat mukana tässä työssä. Niin kyllä, kyllä sanomme kyllä EASan ehdotukselle. Se on kaikkien sidosryhmien yhteistyön tulosta. Siinä on mukana myöskin turvallisuustuloksia. Ja sitten kolmas kysymys, voisinpa vastata siihen, mutta en pysty vastaamaan siihen. Selvä. Ei tarvitse vastata vain minun kysymyksiin. Täällä oli muitakin. Rotsikkaa, ETF. E, buonasera di nuovo. Allora io No niin, hyvää iltapäivää taas. Vastaisin nyt ihan lyhyesti ja ennen kaikkea sanoisin, että mitä tulee tähän, ovatko tämä turvallisia vai ei. No asiantuntijoiden pitää tähän vastata. Kun on pyydetty vastausta, ottaen huomioon EASan monimutkainen ehdotus, niin tämä nyt ei tullut ilmi, eli Gundel tästä nyt jo puhui aikaisemmin, eli tästä puuttuu osa joka liittyy tutkimuksiin, eli tässä puuttuu näitä viittauksia. Sitten toinen asia, kun teemme viittauksia myöskin riskeihin, sosiaalisiin riskeihin, niin viittaamme myöskin väsymykseen. Se on yksi riski. Se on riski terveydelle ja turvallisuudelle meidän terveydellemme. Itse olen ollut lentoimenta vuosikausia ja voin sanoa, että tämä stressaava työrytmi ja nämä lennot, niin ne tekevät meidät sairaaksi. Ja monet low-cost-yritykset käyttävät henkilöstöä, se onkin ikään kuin kertakäyttöhenkilöstöä, heitä käytetään, heitetään pois, heitä käytetään hyvin lyhyen aikaa, esimerkiksi vuoden, ja sen jälkeen henkilöstö ei enää jaksa, ja siksi heidät, heitä ei tarvitse edes irtisanoa, koska he eivät jaksa, he lähtevät pois. Tai sitten heidät tosiaan irtisanotaan, ja he voivat menettää jopa toimintalupansa lentohenkilöstönä. Meidän pitää olla terveitä, jotta pystymme lentämään, mutta jos terveytemme kärsii, niin tämähän on meidän suuri pyrtömme. Te ette voi panna terveyttämme vaaraan. Meidän terveytemme ei voi olla tässä pelissä. Se on yhtä tärkeää kuin turvallisuus. Jos avataan vaikka hätäovi, niin silloin henkilöstön, miehistön pitää olla psykologisesti valmis, eikä voi myöskään olla väsynyt. Mielestäni tämä on ihan loogista. Olen toiminut tässä työssä 27 vasta ja olen ollut myöskin pitkillä lennoilla työssäni. Kiitos. I'm just going clean my... Yritän selvittää mieltä ja sanoa, että ehdotus on siis sisäsyntyisesti e- epäturvallinen ja vaarallinen. Sanottako näin? No, forse non è... Ei siis nyt ehkä käännöksessä oli jotain ongelmia, en minä niin sanonut. Ehdotta. Tuo oli kuitenkin kysymys, joka teille esitettiin. Voitteko siihen vastata? Questa proposta lei Meidän teitä täytyy ottaa tässä kohtaa yhteyttä asiantuntijoihin. Se on minun vastaukseni. Sono gli scienziati che possono nämä asiantuntijat pystyvät kertomaan, onko tämä EASAn ehdotus turvallinen vai ei, ja vaarantaako se turvallisuuden. No, it doesn't answer my question. Miss... Toi ei ollut vastaus, herra Horn. Paljon kiitoksia. Vastaan kysymykseenne hyvin lyhyesti lopussa. Ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että me olemme ilmaisseet, me olemme perustaneet mielipiteemme pilotteina tieteelliseen tutkimukseen. Aikaisemminkin on yritetty neuvotella lentoyhtiöiden ja työntekijöiden välillä ja siinä ei onnistuttu ja me toivoimme, että että me hyväksymme sen, mitä väsymysasiantuntijat sanovat, ja tällä päästäisiin ongelmista eroon, mutta vaikka näin sanoin, niin tieteellistä neuvoa ei ole noudatettu. Vastauksena EASalle väsymysasiantuntijat ovat niitä, joiden tulisi tulkita, päättää siitä, onko joku tutkimus validi vai ei, eikä hallinto virkamiehistö. Näinhän tieteellistä tietoa saadaan. Tietemiehet osaavat punnita tuloksia. Haluaisin myöskin kommentoida tätä päivystysasiaa. Monet puhujat ovat sanoneet, että päivystysaika tarkoittaa sitä, että silloin voi nukkua kotona. Ongelmana tietenkin on se, että se on päivystysaikaa, eli täytyy olla valmis siihen, että heti päivystysajan alussa ö, sinulle soitetaan ja 50 tapauksessa näin tapahtuu ja silloin täytyisi olla jo levännyt tuossa vaiheessa. Eli ei, jos nyt on pystynyt hallinnoimaan untaan, niin olisi vasta ollut uni, unensa alussa. Ja tässä, tästä syystä me pidämme sitä valveilla oloaikana. Sitten Brianin kysymykset, ovatko EASan ehdotukset turvallisia? No, ne menevät pidemmälle kuin mitä tiedemiehet ovat pitäneet turvallisena tasona. Eli ei, ne eivät ole turvallisia. Mitä me sitten puoltaisimme? Tämänhetkistä järjestelmää vai uusia EASAn ehdotuksia? No tästä pääsemme tärkeään, meidän kannalta tärkeään asiaan siihen, että monet sanovat, että tässähän turvallisuus paranee, 30 parannusta verrattuna EU-OPSiin. Ongelmana on se, että tämä ei ole asetus, joka olisi voimassa kautta Euroopan. Euroopassa on erilaisia kansallisia rajoituksia ja eri yritysten työehtosopimuksia. Eli jos tähän tilkkutäkkiin tätä verrataan, niin EASan ehdotukset ovat vielä huonompia. Mutta niitä voidaan parantaa. Eli ei niiden välttämättä tarve tulevaisuudessa olla turvattomia komissio voisi tehdä ehdotuksia, jossa otettaisiin huomioon meidän esille tuovat asiat ja tiedemiesten esille tuomat asiat. Ja jos näin tehtäisiin, niin silloin EASan ehdotukset olisivat hyväksyttäviä, mutta ilman näitä muutoksia parlamentin kyky sanoa ei, se on hyvin voimakas tekijä. Ne eivät ole siis parempia verrattuna tämänhetkisen järjestelmään nämä EASan säännöt. Jones. Jones. Kiitos puheenjohtaja. Vastaan kysymyksiin ensiksi. Ovatko ISN ehdotukset sisäsyntyisesti epäturvalliset? epäturvalliset? Vastaus on ei. Onko aikaisempi luku tällaisenaan vai uusi ehdotus parempi? Kannatamme uutta ehdotusta oikein täytäntöönpantuna. pantuna. Meidän jaetaanko näkemyksiämme? Jäsenvaltioiden täytyy äänestää tästä ja ne tulevat äänestämään tästä. En voi vastata niiden puolesta. Töistä ja kontakteista ymmärrä. Uudelle ehdotukselle on paljon tukea sellaisena, mutta muiden puolesta voi vastata. Yritän muistaa monia niitä kysymyksiä, joita meille esitettiin. mitä yörajoihin tulee. On paljon keskusteltu, mitä yö tietysti on 2 vai 4.30. Ehdotukset vähentävät tätä sallittua lentoaikaa tunti 45 minuutin, Tämä on meidän nykyrajoihin merkittävä parannus. Ymmärrän, että tieteellisten periaatteiden täytyy perustua. Ja ostoksen täytyy perustua, tieteellisiin periaatteisiin. Ja yksi tärkeistä periaatteista on, että tämä lentoaika on tärkeä. Mutta nämä tehtävät, jotka liittyvät näihin rajoihin ja lepoaikoihin, kun yli 10 tunnin velvollisuuksia hallitaan. Oma tutkimuksemme historian nykytilanteen pohjalta sanoo, Tätä voidaan pidentää, mutta on erittäin tärkeää ja uuden sääntö, että niitä aktiivisesti hallinnoidaan ja suhtaudumme tiukasti siihen, että niitä hallinnoidaan. Mutta turvallisuusraja tuolla ajalla vähenee 15 minuuttia vertailtavaan kahden sektorin lentoon. Mitä päivittäiseen rajaan tulee säätelijän kannalta, meidän täytyy tarkastella sitä aika, joka henkilöistä operoi että Me emme asettaisi päivittäistä velvollisuusrajaa, siksi käsittelemme lento, lentotehtäviä. Joten lentä, jälkeen esimerkiksi koneen siirtäminen olisi mahdollista. Mutta se lasketaan työvelvollisuuteen. Ja jos 24 tuntia on työaika, niin sitten pitää olla 24 tuntia aikaa, ja me emme pitäisi tuota lepoaikana. Ja siinäpä se suunnilleen onkin. Tohtori Gundar, kolme minuuttia. Ähm. Kiitoksia. Ensimmäinen kysymys liittyy tähän väsymyksen hallinnointiin. Niin todellakin katsomme, että väsymyksen hallinto, jos sitä oikein hoidetaan, niin se lisää turvallisuutta. Toinen kysymys liittyy näihin erityiskysymyksiin, joita EASalle oli esitetty. Nämä on julkistettu kolmessa kertomuksessa ja myöskin Möbus-raportissa. Eli ne voi tarkistaa, voitte ne minulta saada, ei mitään ongelmaa. Ja mekin ihmettelimme, miksi tässä muodossa, mutta ei, mutta viime kädessä sillä ei oikeastaan ole merkitystä tämän meidän kantamme. Sitten Grosch kysyi, miten näitä tutkimuksia voi keskenään vertailla ja sanoisin, että vuodesta 25 vuoteen 1995 tehtiin hyvin paljon tutkimuksia ja niitä tehtiin kansainvälisessä yhteistyössä. Yhdysvallat, Japani ja Eurooppa olivat mukana tutkimuksissa. 1995 olimme samaa mieltä siitä, siis jo silloin, että yö lentoaika pitäisi rajata 10 tuntiin. Ja sen jälkeen on sitten tehty Englannissa uusia tutkimuksia, ja EASA ei ole ottanut näitä huomioon. Ja sitten päivystysaika lentäjien osalta on sellainen, että heidän täytyy olla kunnossa työlle. Muussa tapauksessa sitä pitää ilmoittaa. Tämä on osa tätä väsymyksen hallinnointia, jota haluaisimme panna täytäntöön. Sitten italialainen kollega esitti kysymyksen eli tästä lepoajasta lennon aikana, mutta se nyt ei ole mitään varsinaista lepoaikaa, se on työaikaa. Sitten kysymykset en nyt voi vastata kaikkiin kysymyksiin, koska osa äh, täällä pelästyisi, mutta ilmailu yleensä, yleisesti ottaen Euroopassa on turvallista. Ja sitten EASan vanhat säännöt, no niistä voi sanoa vain, että okei, okay, no tämänhetkiset säännöt, no niitä voi parantaa eri tavoin. Siitä on erilaisia ehdotuksia. Eli voin nyt sanoa, että nämä uudet säännöt ovat mielestäni paremmat kuin vanhat. Kiitos. Thank you. Kiitos. Yes, herra Clouseau, kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. On the questions related to uh, science and I hope that... Keskityn tieteeseen ja toivottavasti Matthewn kanssa kykenemme kattamaan kaikki kysymykset. Ensinnäkin se tieteellinen tutkimus, joka virasto tekee kolme vuotta säännön täytäntöönpanon jälkeen. Virasto tulee antamaan kertomuksen tämän tutkimuksen tekemisen jälkeen. Ja kuten viraston kertomuksakin, tämä kertomus tullaan julkaisemaan IASan verkkosivuilla. Suuri yleisö ja parlamentin jäsenet voivat lukea sen. Ja mielellämme siinä vaiheessa keskustelemme kertomuksesta kanssanne. Mitä sen kanssa sitten tehdään, jos me löydämme parannukselle vielä sijaa, aloitamme uudet sääntöjen laatimiskierrokset. Sitten oli kysymys täm, nämä onnettomuuksien vähenemiskysymykset jättiin käsittelemättä. Me, minä toimin toisinpäin. Tur, onnettomuusaste on laskenut, mutta me silti pyrimme parantamaan turvallisuutta edelleen. Ja sitten kysymys siitä, missä tutkimus tehdään, onko sillä väliä. On. Esimerkiksi Yhdysvalloissa voi olla 14 tuntia työvelvollisuutta ja vain 10 tuntia lepoa. Euroopassa on 14 tuntia työtä ja 18 tuntia lepoa. Joten työajan ja levon yhdistelmä on paljon rasittavampi kuin Euroopassa. Ja jos samasta asiasta tehdään tutkimuksia Euroopassa ja Yhdysvalloissa, niin tulokset ovat erilaiset. Sitten oli kysymys Möbius-raportista. Virasto on julkaissut sen tammikuussa 2009 miksei me Möbius-raporttia täysin seuranneet. Ehkä ne oli ihan poliittisesti korrekti, mutta se ei ollut kaikissa suhteissa kauhean hyvä. Ja kymmenen tutkija konseksuksella validoivat tutkimuksen, jonka tutkimuksen, jonka Yhdysvalloissa oli tehnyt tilasto. Tutkija oli tehnyt vääriä korrelaatioita, yksinkertaisia korrelaatioita – jota emme voineet noudattaa. Miksi emme kuunnelle tutkijoita enemmän? Kuten sanoin, me seurasimme tutkimusta ja meillä oli kolmen päivän tapaaminen tutkijoiden kanssa ja jatkuvaa kontaktia tutkijoiden jälkeen, kun he kertomusta kertoivat ja laajojen kontaktien pohjalta meillä on riittävästi syötettä heiltä. Ja siinä se kolme minuuttia taisi mennä. Baldwin. Kolme minuuttia. Michael, Mikael, Mikael. Voisin käydä kaikki panelistit ja antaa listan kysymyksiä, mihin ole vastattu. Baldwin, ollakseni reilu. Heillä annettiin kolme minuuttia joka tapauksessa. Baldwin. Thank you. I shall try to answer. A... Kiitos. Pyrin vastaamaan minuutissa niin monen kysymykseen kuin vain pystyn. Tässä on puhuttu monestakin tärkeästä asiasta. Ensinnäkin eh, päivystys ja päivystys muualla kuin lentokentällä. Yritän nyt vetää kaiken tässä yhteen. EASan eh, e lausunto ja komission ehdotus, tuleeko se johtamaan siihen, että syntyy vaarallisia tilanteita, joissa pilotti lentää sen jälkeen, kun hän on valvonut 24 tuntia? Vastaus on ei, herra puheenjohtaja, kahdesta syystä. Ensinnäkin Niin, yritän nyt vastata kysymyksiin. Pahoittelen, jos en, en tee sitä oikein. EASan ehdotus, siinä asetetaan jäsenvaltioille, lentoyhtiöille ja miehistöille vaatimuksia väsymyksen hallinnan suhteen. Nämä pysyvät voimassa näiden maksimirajojenkin yläpuolella ja niitä täytyy aina kunnioittaa tilanteessa kuin tilanteissa. Lisäksi meidän täytyy muistaa, että operaattorien lentosuunnitelmat täytyy hyväksyttää kansallisilla viranomaisilla. Siellä mainitaan myös, että miehistön jäsenen täytyisi käyttää hyväkseen nukkumismahdollisuuksia päivystysaikana, koska hän tietää, että hänelle saatetaan soittaa. Koska miehistöä ei pyydetä tulemaan töihin, jos heillä, he ilmoittavat, että he kärsivät väsymyksestä miehistön henkilö, joka pysyy hereillä 20-22 tuntia. Ne perustuvat väärään olettamukseen. Kunnian vastuuntuntoinen miehistön jäsen ottaa huomioon säännöt jotka mahdollistavat sen, että henkilö pääsee lepopaikasta lentokentälle ja tämä johtaa maksimissaan 18 tunnin valveaikaan, joka tutkimusten mukaan on turvallisella tasolla. Sitten yölennot tästä tuntemukset ovat hyvinkin vahvoja. Meidän tulee muistaa, ja puheenjohtajakin puhui tästä, tämänhetkiset säännöt mahdollistavat 11 tuntia 45 minuuttia yölentoaikaa. EASan ehdotuksessa puhutaan neljästä lieventävästä toimenpiteestä. Ensinnäkin vähennetään tämä tuntimäärää 11 tuntiin. Toiseksi pyydetään, että operaattorit äh, harjoittavat äh, väsymyksen hallintaa ja sitten kohdennetaan tiukempia sääntöjä näihin aikarajoihin. Tätä ei nyt voi sen syvällisemmin selittää. Ja sitten vaaditaan myöskin lisää lepoaikoja 60 tunnin viikon taista lepoaika 36 tunnin sijaan, jos on ollut tällaisia häiritseviä työvuoroja. al kysyi turvallisuudesta ja sosiaalista lainsäädännöstä, no kuten tämänhetkisessäkin säännöstössä tarkistu, tarkistetuissa säännöissä ne mahdollistavat työehtosopimukset ja sosiaaliset ulottuvuudet otettavan huomioon. Ei ole mitään yhteyttä tämän FTL-järjestelmän ja työehtosopimusten välillä suhde turvallisuuden ja sosiaalisten ulottuvuuksien välillä. Siinä täytyy ottaa huomioon nämä säännöt ja jos kansalliset säännöt ja työehtosopimukset ovat kansallisella tiukempia, ne täytyy ottaa huomioon. Sitten puhuttiin siitä, että tulisi mm, EASAN sääntöihin ottaa mukaan suojelevempia säännöksiä asetuksen mukaan harmonisoinnin, harmonisoidut säännöt, niiden tulisi johtaa siihen, että luodaan tasainen pelikenttä parhaaseen mahdolliseen tieteelliseen tietoon perustuen, mutta kansallisista poikkeamista voidaan ilmoittaa EASalle tai komissiolle tiettyjen menettelyjen mukaisesti. Miksi tällaiseen jouduttaisiin turvautumaan? No esimerkiksi jos on kansallisia erityisolosuhteita, esimerkiksi pitkät yökaudet skandinaavisissa maissa. Meidän mielestämme ei ole tarpeellista ottaa uutta lauseketta, jossa sanotaan, että jäsenvaltiot voivat poiketa tämänhetkistä säännöistä, koska tämänhetkiset säännöt meidän mielestämme ovat enemmän kuin selkeitä, mutta olemme valmiita ottamaan tämän johdantosan kappaleessa huomioon. Ja sitten Kramerin kysymys miehistöstä, matkustamon miehistöstä. Tätä me emme ole käsitelleet, koska nämä säännöt pätevät sekä matkustamon henkilöstöön että pilotteihin. Yhdysvalloissa tilanne on toinen. Ja se työ, mitä me olemme tehneet ammattiliittojen kanssa, ja pahoittelen sitä, että yksi näistä järjestöistä ei näytä antavan tunnustusta sille tekemällemme yhteistyölle, mitä tulee lepoajalle lennon aikana me haluamme selventää epäselvyyttä ja me olemme käyneet nyt neuvotteluja ja se on selvitetty. Pahoittelen sitä, että minulla nyt ei ollut aikaa tämän syvällisemmin näitä selittää. Minulla ei ollut enempää aikaa. Kiitoksia. Pari loppusanaa ja sitten komitologia raportoi ja Said, haluatko sanoa jotain? Ihan lyhyesti Brian. En minä varttia tarvitse. Minusta päiväkeskustelu oli hedelmällinen. Kaikki eivät ole tietysti samaa mieltä. Tämä auttaa meitä ymmärtämään, mikä on pelissä. Jossain vaiheessa ennen kesää komissio tekee muodollisen ehdotuksen luultavasti. Ja kuulemani perusteella ja parannuksista ja ehdotuksen päälle keskustellaan sidosryhmien kesken. Se tapa, miten parlamentti on tarttunut asiaan viime kuukausina on auttanut sidosryhmien lähentämisessä. Puheenjohtaja, me mielellämme haluaisimme päälle jotain, jota kaikki, jonka kaikki ovat suunnilleen hyväksyä. Vilpittömästi toivon, että kun ehdotus on valmis, sidosryhmät kykenevät vastaamaan selkeästi kysymykseen ja puheenjohtaja. Haluatteko tämän vai haluatteko sitä toista? Onko tämä parannus turvallisempi vai ei? Ja muistan kollegoita. Ja voimme vain hylätä koko ehdotuksen. Ja heittää pois kolme vuoden valmistelutyötä. Joten meidän täytyy vakaasti harkita päätöstä. Kiitos omasta puolesta. Ja lopuksi muistetaan, että minä olin alkuperäinen luku Q, OPS, EU OPS luku Q esittelijä. Se jätti, jätti arpia, kesti kohtuuttomasti aikaa päästä lopputulemaan ja saada puolet saman pöydän ääreen, joten jossain suhteessa vanha EU-OPS on minun vauvani Simpson-suunnitelma. Mutta sen puitteissa idea oli, että sitä uudelleen arvioidaan ilmeistä syystä, ja tässä nyt ollaan. Ja siksi tuo kysymys, viimeisin kysymykseni. Kumpaa sitten vanhaa vai uutta suunnitelmaa? Välimaastoa ei ole, ei mitään mahdollisuuksia poimia rusinoita pullasta. Vanha tai uusi suunnitelma. Se on parlamentin valinta, kun me saamme komission ehdotuksen. Ymmärrän ongelman. Me kaikki vähän ammuskelemme me pimeässä metsässä, koska meillä on hajua komission ehdotuksesta, mutta ei mitään sen tarkempaa. Oli mikä oli, Kiitän kaikkia, jotka antavat panoksensa tähän minikuulemiseen. Herra Baldwin, De Vroy, Moissan. Tcha Tcha, Menikö se nyt oikein? Tcha Tcha, Horn, Jones, Patrick Gundel ja herra Clouseau. Ja kiinnä myös jäseniä. Jossain vaiheessa kuri alkoi lähteä hanskasta, mutta kuri pysyi, säilyi. Kysymykset relevantti ja näkökannat muutenkin. Paljon kiitoksia panoksesta. Odotamme nyt komission ehdotusta. Ja antaa katsoa, mitä sitten seuraa. Komissio, valikoittaa tapaa nyt sulle olevien takana pari minuuttia salin tyhjentämiseksi.